Chers collègues, euh, chers amis, je parle lentement au début pour euh, permettre à ceux qui... Hyvät kollegat, puhun hitaasti näin alkuun teille, jotka vasta olette tänne tulossa, jotta pääsette istuutumaan ilahtuneena. Avaan tämän iltapäivän kokouksen. Iltapäivä on erittäin tärkeä, erityisesti paneelille suunta nämä sanat. Täällä ei nyt ole hirvittävästi väkeä. Täällä salissa kaksi meppiä paikalla. Mutta vakuutan teille heti sen, että meidän istuntomme välitetään internetissä. Eli huomattavasti merkittävämpi määrä ihmisiä seuraa tätä kokousta kuin täällä salissa läsnä on. Ja myös edustajamme voivat seurata tätä omista toimistoistaan ja muualta. Je disais il y a un instant que nous avons... Ja. Tässä iltapäivän aikana käsittelemme kahta asiaa, jotka sinänsä eivät tietysti välttämättä suoraan liity toisiinsa, koska ne ei tiedä. Ensinnäkin keskustelu koskee puolustuslainsäädäntöpakettia ja sen seurantaa viisi, kuusi vuotta sitten tällainen paketti tuli parlamentista. Ja iltapäivällä meillä on sitten myöskin toinen kohta, joka koskee niitä kustannuksia, joita aiheutuu Schengen-sopimuksen täytäntöönpanosta. Ja tämä kysymys on tietysti aivan ajankohtainen. Ensimmäinen osa tätä iltapäivää Muistuttaisin siitä, että mistä tässä on kysymys. Vuonna 2009 meillä on ollut kaksi puolustuspakettiin liittyvää näkökohta. Yksi, joka koskee julkisia hankintoja ja toinen, joka taas koskee näiden tuotteiden siirtämistä, jotka liittyvät puolustukseen. Euroopan komission direktiivin mukaisesti meidän täytyy, sen täytyy esittää täytäntöönpanokertomus tästä asiasta. Ja siinä on selkeä määräaika kesäkuun loppu. Ja siitä syystä on tärkeää, että keskustelumme tänään ottaa sen huomioon. Kysymys on puheenvuoroista, jotka selventävät meille tätä työtä, työtä jonka parissa työskentelemme seuraavien viikkojen ajan. Ja totean tämän heti siis myös puhujille, me parlamentaarikot, jotka hyötyvät näistä keskusteluista, niin meille kysymys, joka esitetään sekä parlamentille että komissiolle, on se, että meidän tulee tarkastella sitä, millä tavalla on välttämätöntä tai ei tehdä parlamentin aloite tästä näiden kahden direktiivin uudistamisesta. No sitten aikataulu vuonna 2015 turvallisuus- ja puolustusalivaliokunta esitteli omaloitteisen mietinnön myös tästä samasta aiheesta. Ja tässä suhteessa IMKO-valiokunta oli tärkeässä asemassa, koska IMKO-valiokunta on se valiokunta, jolla on yksinomainen käsittelyoikeus näiden kahden direktiivin suhteen tai niitä kattavista toimialoista. Ja edustaja Girl Patch oli paikalla. Olen jahtunut nähdessäni hänet häältä. Täällä aivan ensi rivissä. Ensi rivissä. Tämä siis näin alustuksena. Tietysti meillä on paikalla myös komissiosta edustaja Schumann. Ja näin alkuun annan välittömästi puheenvuoron puolustus- ja turvallisuusalivaliokunnan puheenjohtajalle, edustaja Fotigalle. Kiitoksia ja hyvät, eh, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuuntelin englannin tulkkausta ja haluaisin korjata sen, että minähän en ollut kylläkään valiokunta-aloitteisen mietinnön esittelijä, vaan kyseessä oli mietintö, joka oli CDn koordinaattoreiden aloite. Se valmisteltiin CDssä. Hyvät eh, naiset ja herrat, on aivan ilmiselvää, että kun arvioimme puolustusdirektiivien täytäntöpanoa, käsittelemme hyvin vakavia, merkittäviä ja myös arkaluontoisia ongelmia. On ymmärrettävä, että ensinnäkin puolustusmenot ovat suuri viipale kaikkien jäsenvaltioiden valtion budjetista usein enemmistössä tapauksista. Kyseessä ovat NATO-velvoitteet, on myös vapaaehtoisia maksuosuuksia jäsenvaltioilta, joiden kautta pyritään saavuttamaan eh, tällainen ainakin kahden prosentin kynnys, ja tähän pyrimme. Samaan aikaan eh, on direktiivit laadittiin välittömästi sen jälkeen, kun tämä merkittävä kriisi alkoi. Kaikki olemme täysin tietoisia siitä, että puolustusala ja yhteistyö puolustusalan sisällä huomioiden myös koko budjetti, jota siihen on varattu, merkitsee todellisia mahdollisuuksia elpymiselle – Toisaalta se on äärimmäisen tärkeää, jotta meillä olisi selkeää kovan linjan turvallisuutta EU-jäsenvaltioille. Tästä syystä meidän on otettava huomaan, huomioon molemmat tekijät ja nähtävä, kuinka tilanne kehittyy molemmilla sektoreilla. Eli ensinnäkin mahdollisuus elpymisen kriisin jälkeen ja toisaalta on huomioitava turvallisuushaasteet, jotka ovat aivan uusia turvallisuushaasteita, joiden takia meidän olisi tarkasteltava hyvin erityyppisiä osa-alueita. Oma lausuntoni viittaa tilanteeseen maissa omalla alueellani. Sanotaan, että omissa maissamme, maissamme kommunismiin vaiheen jälkeen tarvitsemme vielä puolustussektorin konsolidointia, konsolidointia niin, että voimme täysin hyötyä siitä, että yhteisömetodia käytetään yhä enemmän myös tällä sektorilla. Suuret kiitokset ja odotamme nyt kiinnostuksella puolustuspaketin arviointia. Merci, merci beaucoup. Euh, kiitoksia, kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ja nyt annan puheenvuoron komission edustajalle, edustaja Schumannille, joka on varapääjohtajana pääosastolla, joka käsittelee näitä kysymyksiä ja näin hän tietää myöskin tästä mietinnöstä, johon juuri viittasin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että kutsuitte meidät tänne ja haluaisin al- aloittaa äh, toistamalla sen, mitä täällä jo sanottiin, nämä nykyiset turvallisuus- ja taloudelliset uhat, jotka meillä on. EU täytyy ylläpitää kilpailukykyistä puolustusteollisuutta. Komissio haluaa rakentaa toimivia sisämarkkinoita puolustukselle, joka on tärkeää koko sektorille, mutta se on kilpailukykytekijä niin, että me saamme aikaan Eurooppaan kilpailukykyisen kestävän puolustusteollisuuden. Puolustustuotteet ovat välttämättömiä, jotta voimme saavuttaa sisämarkkinat puolustusteollisuudelle. Ja nämä asiat ovat yhteydessä toisinsaan. Ensimmäinen liittyy puolustuksen julkisten hankintojen direktiivin, jossa on erittäin tärkeää, että meillä on oikeudenmukaiset ja avoimet menettelyt ja että jäsenvaltiot voivat pitää yllä puolustuskykyään. Ja sitten taas toinen direktiivi liittyy teolliseen rajat ylittävään yhteistyöhön. Eli yritämme konsolidoida työtämme ja olla tehokkaampia. Me haluamme myös yksinkertaistaa sääntöjä puolustus teollisuuden yhteistyölle niin, että saisimme yhteiset lisenssijärjestelmät sen sijaan, että ex ante tarkistaisimme. Tämä rohkaisee jäsenvaltioita Tämä tukee jäsenvaltioita pyrkimään tällaisiin ex ante tarkastuksiin. Molemmat direktiivit ovat tärkeitä ja tämä on asia, johon me palaamme yksityiskohtaisesti, kunhan saamme kertomuksemme valmiiksi. Euroopan parlamentti jakaa nämä tavoitteet ja olemme kiitollisia näistä, tästä tuesta monissa yhteyksissä, esimerkiksi 21. toukokuuta 2015, äh, kun te hyväksytte päätöslauselmanne puolustuspolitiikasta. Me odotamme äh, ilolla yhteistyötä tässä aiheessa jatkossa. Haluaisin puhua nyt äh, vielä näistä kahdesta direktiivistä, eli aloitan puolustus, julkisten hankintojen, puolustusteollisuuden julkisten hankintojen direktiivistä. Me arvioimme direktiiviä ja tämä tulee olemaan pohja komission kertomukselle parlamentille ja neuvostolle tänä vuonna myöhemmin. Tällä hetkellä on liian aikaista vetää lopullisia johtopäätöksiä tämän direktiivin vaikutuksista, mutta meillä on nyt preliminääriä tietoa. Tämä osoittaa, että direktiivi toituu, to, toimii ja että 1200 2012 yli 3000 ilmoitukseen kilpailuissa yhteensä meillä oli näitä 9000 koko tämän jakson aikana. Jos katsotaan näiden sopimusten eh, arvoa, näemme tässä myös lisäyksen 1500 miljoonasta eurosta 2012 yli 90 miljoonaan euroon 2015, 31 200 miljoonaa euroa 2011-2015 ajanjaksona. Nämä ovat siis eh, alustavia tietoja, jotka täytyy vielä vahvistaa samanaikaisesti Tämä on asia, jota me myös seuraamme hyvin tarkkaan. On indi- merkkejä siitä, että tehdään myös puolustushankintoja tämän direktiivin ulkopuolella. Me valvomme markkinoita, olemme tehostaneet vuoropuhelujamme jäsenvaltioiden kanssa niin, että voisimme välttää markkinoiden vääristymiä. Tässä yhteistyölähestymistavassa on erittäin tärkeää myös se, että annamme ohjausta ja neuvoja tästä direktiivistä ja olemme viemässä tätä työtä päätökseen liittyen nimenomaan esimerkiksi hallitusten mukaan ottamiseen ja kansainvälisten järjestöjen. Eli me tuemme tätä tavoitetta, että tuettaisiin PK-yritysten toimintaa rajat ylittävästi puolustusteollisuudessa. Me työskentelemme tämän tärkeän aiheen parissa sillä tavalla, että olemme nimittäneet äh, asiantuntijaryhmän, jossa on edustajia jäsenvaltioista sekä puolustusteollisuudesta. Johtopäätökset äh, tämän äh, ryhmän työstä tulevat syksyllä. Ja sitten tämä toinen direktiivi on tämä siirtodirektiivi tässä jälleen. Me arvioimme tilannetta ja tämä arviointi tulee olemaan perustana kertomukselle parlamentille ja neuvostolle. Me tiedämme jo aikaisemmista analyyseistä, kontakteista ja sen valtioiden ja teollisuuden kanssa, että nämä uudet välineet, jotka äh, on äh, jotka on äh, valmisteltu tässä direktiivissä, niitä ei ole otettu omaksi samalla, sellaisella tavalla kuin olimme odottaneet. Eli avainongelmat ovat muun mm. muassa se, että tämä yleinen transfer tai siirto lisenssi on epäselvä. Samoin kuin epäselvää ovat myös nämä ehdot, jotka liittyvät tähän. Eli tässä on aika paljon sirpaloitumista. Yritysten täytyy myös olla sertifioituja, että ne voivat käyttää näitä uusia lisenssejä, mutta niin kauan kuin yritykset eivät saa tästä mitään lisäarvoa, esimerkiksi todellista yksin, työn yksinkertaistumista, niin ne eivät näe tätä sertifikoitumista mitenkään tärkeänä. Vain noin 40 yritystä on sertifioitu ympäri Eurooppaa ja tämä on huomattavasti alle sen, mitä odotimme. Jotta voisimme ähm, ylittää tämän ongelman, meillä on äh, työryhmä yhdessä jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa miettiä, millä tavalla me voisimme harmonisoida tilannetta. Tähän liittyy esimerkiksi yhteinen yleinen luettelo ei-arkaluonteisista tuotteista. Ryhmässä mietitään myös sitä, millä tavalla tämä sertifikointi voitaisiin tehdä houkuttelevammaksi yrityksille. Toivomme, että nämä intensiiviset keskustelut yhteistyön hengessä Äh, johtaisivat siihen, että saisimme konkreettisia tuloksia siinä vaiheessa, kun esittelemme äh, kertomuksemme direktiivin täytäntöönpanosta. Johtopäätöksenä, ja tässä me olemme hyvin samanmielisiä todennäköisesti, me uskomme, että toimivat sisämarkkinat tai puolustusteollisuusmarkkinoilla ovat tarpeen. Komissio hyväksyy myöhemmin tänä, vyönä, tänä vuonna äh, puolustusteollisuuden toimintasuunnitelman jos nämä kaksi, äh, ja, ja nämä kaksi puolustusdirektiivin äh, täytäntöönpanoa ovat äh, osa tätä uutta toimintasuunnitelmaa, mutta tässä pitäisi kuitenkin mennä vielä pitemmälle ja yritämme löytää keinoja, joilla voisimme tukea ja kannustaa vielä parempaa yhteistyötä puolustusteollisuuden parissa. Euh, Kiitoksia kovasti. Niin, luonnollisestikin Meillä on nämä samat tavoitteet, se voi vahvistaa, että sen tiedättekin. Ja kuulen teidän toteavan, että tietysti nämä kaksi direktiiviä, jotka koskevat ja joiden suhteen teette arvioita ja tarkastelette transponointia, olette erityisesti tähän siirtodirektiiviin keskittynyt ja olette sitä mieltä, että siinä on vielä paljon työtä tehtävänä Ja varmasti tapa uudestaan sitten, kun työ on saatettu päätökseen. Nyt annan puheenvuorot ensimmäiselle paneelille. Haluan kiittää kaikkia panelisteille, panelisteja, jotka ovat saapuneet paikalle tänään. Ensimmäinen keskustelu kahden panelistin kanssa koskee nimenomaan julkisia hankintoja puolustusmarkkinoilla. Ensinnäkin meillä on tohtori Martin Tribus, joka on Birminghamin yliopistosta, ja sitten Tommi Nordberg, joka on taas Suomen puolustusministeriön, Suomen puolustusministeriöstä. Eli ehdottaisin, että 80 minuuttia olisivat nämä esitykset. Teillä on ilmeisesti PowerPoint-esitykset täällä. Joten ehkä saadaan täällä vähän valoja vielä himmennettyä. Ja annan teille puheenvuoro. Olkaapa hyvä. Uh, Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen, uh, before I... Hyvä puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin kiittää tätä taloa ja tätä valiokuntaa kutsusta. Olen käsittääkseni ainoa yliopiston edustaja paneelissa. Se on, se on toki ilo ja kunnia ja mahdollisuus yliopistoihmisille puhua tästä asiasta. Ennen kuin oikeastaan aloitan aiheesta, joka koskee sitä, onko tämä puolustushankintadirektiivi riittävä väline, haluaisin muistuttaa ensinnäkin siitä, mitä sillä pyritään saavuttaa, mitä sen tavoitteet ovat. Tärkein tavoite on se, että, että puolustus- ja turvallisuussektorille saadaan räätälöity väline, jonka kautta voidaan tuo puolustus ja turvallisuus, eli se kansallinen turvallisuus, ottaa huomioon välineen sisällä ja näin ollen sisämarkkinoidenkin sisällä Tähän päästäkseen on tärkeää, että pyritään vähentämään artiklan 346 käyttöä eh, seutsopimuksesta käytännössä, ja näinhän se tekee käyttämällä julkisen sektorin direktiiviä vuodelta 2004, ja tämän kautta sitten voidaan tehdä sovelluksia ja, ja tehdä räätälöityjä ratkaisuja puolustussektorille niin, että sitä voidaan käyttää vetoamatta artiklaan 346. Tämä tehdään neljällä tavalla. Ensinnäkin rajoituksen, sitten joustavuuden, kuvailujen ja vielä korvauksien kautta. Rajoitukset merkitsevät sitä, että täällä on melkoinen määrä lisää poikkeuksia, poissulkemisia, jotka ovat spesifejä. Ne ovat hallituksen välisiä yhteistyöhankkeita, joissa on tutkimusta ja kehitystä mukana ja niin edelleen. Joten täytäntöönpanoala, soveltamisala direktiivissä ei ole niin laaja kuin, kuin julkisen sektorin direktiivissä. Sitten joustavuus, tämä on kaikkein tärkein kohta. Siinä on mukana seikka, että siirrytään pois näistä kaikkein kilpailukykyisimmistä menettelyistä, eli näistä avoimista menettelyistä vähemmän kilpailu, kilpailtaviin menettelyihin, eli neuvoteltuihin menettelyihin verrattuna julkisen sektorin direktiiviin. Tässä mahdollistetaan neuvoteltujen menettelyjen vapaa käyttö, kunhan etukäteen on ilmoitus annettu. Ja se mahdollistaa myös neuvotellun menettelyn ilman ilmoitusta, ilman kilpailua useammassa tapauksessa kuin julkisen sektorin direktiivi. Viimeinen, viimeinen tapa tässä koskee korvausta. Siinä on mukana nämä vaikeat tasapainotus asiat. Tämä on vähän asia, arkaluontainen asia, siitä on pakko täälläkin puhua. Ja tässä kyllä, kyllä sanon nyt ihan reippaasti jotain aika selvästi tätä offset-kysymystä on melkein mahdoton sovittaa yhteen sisämarkkinoiden vapaa liikkumisen ja syrjimättömyyden kanssa. Se on aivan mahdotonta sovittaa yhteen näiden asioiden kanssa ja itse asiassa koko sisämarkkinoiden toiminnan kanssa. Sekin se on aika, aika kielteinen se vaikutus, joten mitä direktiivi tekee, sehän ei varsinaisesti puutu näihin tasapainotus offset kysymyksiin, ehkä se on ihan viisasta mutta se tarjoaa jotakin sen tilalle. Se tarjoaa alihankintajärjestelmiä. Haluaisin puhua tästä aivan hetken päästä. Mahtaako tämä toimia? Kyllä se toimii. Mikä tässä direktiivissä toimii hyvin? Ja sitten vielä tulee seuraava kalvo, jossa kertaan semmoiset asioista, joita voitaisiin parantaa. Tämä on hyvin, hyvin ja tuskan kautta laadittu väline, ja sitä laadittiin vuosikausia Rajoitukset toimivat hyvin monella tavalla. Tietyssä määrin ne toimivat tapauksissa, joissa olisi voitu käyttää artiklaa 346 ja julkisen sektorin direktiiviä olisi käytetty näihin poissulkemistapauksiin. tapauksiin tosin se ei ole sitten kilpailullista menettelyä, koska siinä on sitten poissulkemisia ja näin edelleen. Mutta joustavuus erityisesti vapaa neuvoteltujen menettelyjen käyttö, johon liittyy ilmoitus. Tätä on hyvin paljon arvostettu ostoyhteisössä ja olisi sanottava, että perusajatuksen olisi säilyttävä tällaisena. Sitten kuvailut. Tässä toimitusvarmuus ja tiedonvarmuus ovat selkeästi esitelty ostomenettelyn eri vaiheissa ja se on hoidettu hyvin kun ajatellaan tiedon turvaa, ongelmia on ehkä vähän enemmän toimitusvarmuuspuolella. Sitten uudelleen tarkastelu ja korjaustoimenpidejärjestelmä parlamentti lisäsi sen direktiivin, se ei ollut komission alkuperäisessä luonnoksessa mukana ollenkaan. Sekin on menestystarina, koska tässä minulla on vain vähän huhutietoa. On kuulemma ollut tapauksia, ole, että tapauksia on liitetty oikeus, oikeuteen Tämä on ollut menestys nyt, kun direktiivi on siirretty, kun kansallisen lainsäädäntö on kaikkialla, niin tämä vaihe on saavutettu ja sitä käytetään monissa ja valtioissa tosin tässä on suurta eriäväisyyttä. Jotkut jäsenvaltiot käyttävät ja ovat tätä käyttäneet vuosia. Suo, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska voitaisiin mainita tässä. Sitten on muutamia jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä edessä julkaissut yhtä ainoa ilmoitusta vuoden 2015 jälkeen. Saattaa olla, että se on kyllä säännöskirjassa, mutta kukaan ei sitä välitä. Mitä sitten voitaisiin vähän parantaa, mikä ei ole vielä ihan kunnossa? Hieman selvennystä tarvitaan, ehkä joitakin lisäyksiä, mahdollisesti joitakin poistoja ja ehkä vähän lisää lihaa luitten ympärille. Käsitän, että komissio jo työstää ohjeita, joilla tiettyjä poikkeuksia selvennetään. Tämä on erittäin tärkeää hallitusten välisissä äh, toimissa ja erityisesti uusissa laitehankinnoissa ja kansainvälisten järjestöjen poikkeus myös tarvitsee selvennyksiä, mutta se vaikuttaa olevan jo käsittelyn alla sitten tästä henkilö, henkilöllä soveltamista tavasta emme oikein mitä hyötyä on tästä listauksesta näihin, näihin viranomaisiin, kun siinä virat, virat, virat, vedetaan, viitataan niin itseensä. Tässä on hieman sekaan, sekaannusta aiheuttava se sanamuoto. Sitten tämä seuraava kohta on aika hyvin eh, lausuttu, mutta emme oikein näistä menettelystä ymmärrä, miksi tarvitaan, miksi tarvitaan kilpailua vuoropuhelua, kun on jo nämä ilmoitukset, tietenkin se auttaa, se on ikään kuin suuntaviiva, mutta meillä on hyvin harvoja maita, jotka käyttävät edes siviilikysymyksissä tätä kilpailuvuoropuhelua ja käyttäneet sitä puolustukseen. Ne kyllä tietävät erittäin hyvin, mitä tekevät, koska niillä on, ne ovat niitä harvoja, jotka, joilla on kokemusta tästä. Yhdistynyt kuningaskunta on yksi tällainen. Ehkäpä tämä voitaisiin kokonaan poistaa, tämä kilpailuvuoropuhelu koska meillä on tämä, menettely, niin se on, mene, tämä neuvoteltu menettely ilmoituksen ei ole mukana. Aikaisemmin tämä ei ollut mukana välineessä. Ja puolustusalalla on ostaja, jossa sitä käytetään, ammustarvikkeet, joku hu, jotkut huoltotoimet ja ehkä se, se voitaisiin ottaa käyttöön ei niin, että se olisi tämä, vapa, tämä avoin menettely, se voisi olla mahdollista, sen ei pitäisi olla pakollista. mitä enemmän valinnanvaraa, sitä enemmän joustavuutta, kun joustavuus kerran oli tässä tärkeä asia. Sitten asia, joka liittyy seuraavaan aiheeseen, ICT-direktiivin. Toimitusvarmuus on merkittävä asia direktiivissä. Ja minun lohdutukseni, koska sitten, että kun kyseessä on toisen jäsenvaltion puolustusministeri, miksi mitään lisenssiä edes tarvitaan? Eikö puolustusministeriöt 28 jäsenvaltion välillä voisi luottaa toisiinsa? Eikö tämä olisi yksi idea? Se on direktiivisen mukana, niitä soljettaisiin pois puolustusministeriöt silloin, kun ostajana on puolustusministeri, että ne kokonaan suljettaisiin pois näiden lisenssivaatimusten toteuttamisesta. Se on jo mahdollista direktiivin mukaan tällaisenaan. Ei tarvita edes direktiivin muutosta mahdollisesti. Tämähän on oikeastaan vain äh, kansallisen lainsäädäntöön riippu, siirtämistä riippuvainen. Ja sitten nämä, nämä alihankintasäännöt, ne ovat ehkä vähän liian monimutkaisia, melkein kukaan ei niitä käytä ja ihmiset vähän kai pelkäävät niitä. Mutta vielä lopuksi on sanottava, että olemme ehkä vähän varhaisessa vaiheessa. Vuonna 2016 ajattelimme, että kaikilla olisi jo tämä on kansallisessa lainsäädännössä ja voisimme jo hyvin arvioida viiden vuoden kokemuksia, mutta mutta transponointi on mennyt hyvin paljon myöhään, tullut hyvin myöhässä, joten emme ole niin pitkällä kuin olisimme halunneet. Joten tälle olisi syytä antaa vähän lisää aikaa. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Tribus. C'était tout à fait passionnant. Je résume... Kiitoksia. Tämä oli todella kiinnostavaa. todeta, että tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja ja ne ovat äh, tärkeitä. Onko tämä hyvä yhteenveto siitä, mitä totesitte? Ja lisäksi tietysti meillä täytyy olla myös transplantiin liittyvät kysymykset esillä, johon täällä Fotiga jo viittasikin. Nyt annan välittömästi puheenvuoron toiselle puhujalle, herra Nordbergille. Te olette toisella puolella rajaa, jos näin voisi sanoa. Olette asiakas, käyttäjä, joka käyttää tätä direktiiviä. Ja koetaan huomioon, että ö, olette maassanne joutunut käytännössä kohtaamaan näitä kysymyksiä. Annan teille puheenvuoron. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, uh, first... Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia ensinnäkin kovasti mahdollisuudesta saada tulla puhumaan tänne valiokuntaan tänään. Ja kiitoksia siitä, että saan esitellä kuten mainittiin, hieman pienemmästä jäsenvaltiosta. Aion hyödyntää tilaisuutta sanoksi muutaman sanan Suomesta ja järjestelmästämme, jotta saatte käsityksen taustastamme maana ja ostajana eurooppalaisilla puolustusmarkkinoilla. Sotilaista katsoen Suomi on liittoutumaton. Kartalla näette, missä se sijaitsee. Euroopan yläoikeassa nurkassa. Meillä on pitkä maaraja Venäjän kanssa. Meillä edelleen on yleinen asevelvollisuus, eli kaikkien miespuolisten täytyy käydä asepalvelus kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen asti. Ja järjestelmässä me kiinnitämme erityistä huomiota tarinanvarmuuteen, varsinkin maantieteellisen asemamme ja liittoutumattomuutemme vuoksi. Puolustusbudjettimme vuosittain on 2,5 miljardia euroa ja tuosta rahasta olemme investoineet välineistöön noin 600 miljoonaa euroa. Tämä tietysti vaihtelee vuosittain mutta suurin piirtein tällaisia luvut ovat. Meillä on puolustusteollisuus, joka on PK-yritysvetoista. Tärkeää meidän näkökulmastamme katsoen on se, että olemme sitä mieltä, että pidämme omaa teollisuuden alamme eh, integroiduksi osaksi kansallista puolustustamme. 40-60 prosenttiin on vientitaso näissä tuotteissamme, koska kotimarkkinamme eivät ole suuret. Teollisuutemme täytyy käydä kauppaa myös rajan ulkopuolella. The European defense market from our point of view Puolustusmarkkinat meidän näkökulmasta me katsomme sen viiden vuoden kokemuksen pohjalta, joka meillä tähän mennessä on ollut direktiivistä, on se, että tällä hetkellä edelleen yhä edelleen mielellään ostetaan kansallisella tasolla. Komission arvion luvut varmasti todistavat tästä. Tarjontaketjut muokkautuvat edelleenkin kansallisesti. Eikä rajoja ylittävää yhteistyötä ole riittävästi. Tavoitteemme, kun olemme pienempi jäsenvaltio, niin sanottu ostomaa, mikä merkitsee sitä, että teollisuuspohjamme rajoittuneisuuden vuoksi emme voi ostaa kaikkia tarvitsemiamme puolustusvälineistöjä kotoa. Meidän täytyy kääntyä Euroopan puoleen ja kolmansiin maihin tehdäksemme ostoksemme siellä. Se, mitä me haluamme saada, on, että pyrimme saamaan meille soveltuvaa laitteistoa. Tarvitsemme välineistön armeijallemme niin, että se voi hoitaa sekä kotimaan tehtävänsä kotimaan puolustuksessa, mutta myös kansallisessa puolustuksessa, kuten myöskin kansainvälisissä tehtävissä. Kun hallitus toimii ostajana, luonnollisestikin haluamme saada vastinetta rahallemme. Ja näinä säästöaikoina budjettileikkaukset ovat kohdistuneet myös meihin kovasti. Kaiken kaikkiaan Suomen hallitus odottaa, että puolustushallinto teki ostoksensa niin, että se saa todella parhaan vastineen rahallensa. Kun katsotaan sitten itse teollisuutta ja markkinoita, se mihin me pyrimme on, että Meillä on tällainen kilpailukykyinen pohja, toimintapohja kautta Euroopan. Kautta Euroopan on nimenomaan tärkeää meille, koska kuten totesin, olemme sitä mieltä, että puolustusteollisuus ei ole mikään hyvänsä teollisuuden ala, vaan sellainen teollisuuden ala, jolla on oleellinen merkitys, kun pyritään suojaamaan näitä meidän oleellisia turvallisuusetujamme. Olemme siis sitä mieltä, että nämä uudet välineet, joita meillä on, kyllä ne ovat osa sisämarkkinoita siitä huolimatta. Niillä on erityispiirteet, jotka meidän täytyy ottaa huomioon silloin, kun arvioidaan ja mahdollisesti tehdään muutoksia direktiiviin tai laaditaan uutta politiikkaa. No miten asia sitten hoidetaan? Tällä hetkellä olemme sitä mieltä, että se mikä meiltä puuttuu on, että meillä ei ole yhteistä käsitystä ongelmista. Meillä on suuret tuottajamaat ja pienemmät ostomaat, joilla myös on oma teollisuutensa. Enkä usko, että ongelma on sellainen, että me kaikki ymmärtäisimme, mikä se on. Me emme kaikki ole ymmärtäneet samalla tavalla ongelmaa, emmekä ole samaa mieltä myöskään ratkaisusta. Jäsenvaltioiden lisäksi tämä soveltuu myös komissioon, joka on hyvin pitkälti sidosryhmä, mutta myös muut EU-instituutiot, jotka ovat mukana. Toiseksi, se mitä tarvitaan meidän näkökulmastamme katsoen on kannustimien luominen, kannustimien sellaisille markkinoille, joissa tarvitaan enemmän rajoilettavaa yhteistyötä. Kun näitä kannustimia luodaan, täytyy pitää mielessä, että tässä on kyseessä spesifi markkina-alue. Käytännössä on vain yksi asiakas, mutta samanaikaisesti meidän täytyy luoda sellainen ympäristö, jossa näille suurille sopimusosapuolille on myös enemmän kannustimia tarjontaketjujen avaamiseksi kautta Euroopan. Viimeiseksi meidän täytyy myös poistaa esteet. Täytyy poistaa sellaiset esteet, jotka tällä hetkellä ovat olemassa rajoja ylittävässä yhteistyössä sekä jäsenvaltioiden välillä, mutta ehkä vieläkin tärkeämpää on eri teollisuuden mm, harojen välillä. Meillä täytyy olla sellaiset tarjontaketjut, joissa on mukana suurten jäsenvaltioiden ja pienten jäsenvaltioiden jäseniä, jotta voimme saada kaiken parhaimman innovaatiopotentiaalin eurooppalaisesta puolustussektorista ulos. Kiitoksia. Merci beaucoup, Monsieur Nordberg. Vous nous avez dit... Hyvä. Äh, herra Nordberg, sanoitte, että te sanoitte kyllä, että se on pieni jäsenvaltio, siis Suomi. Minä en näin sanonut. Mutta äh, luonnollisestikin puolustusmarkkinat ovat erityisen suuret. Riippumatta siis maan koosta, puolustusmarkkinat ovat aina suuret. Ja muistutitte vielä, että tässä mennään erityisesti eteenpäin kansallisella puolella. Ja kun sanoitte, miten asia pitäisi hoitaa, niin meidän näissä tavoitteissa, joita meillä on yhteisiä, sanoitte myös sitä, että tähän tarvitaan aikaan ja että maanne on juuri mukana tässä prosessissa. Sen ruoksena puheenvuoron edustaja Gal Pelchille, joka on ollut IMKO-valiokunnan esittelijänä jotta hän voi myöskin reagoida näiden, näihin kahteen puheenvuoroon, jotka täällä kuultiin. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin hyvät kollegat ja hyvät vieraat, haluaisin kiittää teitä näistä kahdesta erinomaisesta esityksestä. Olen täysin samaa mieltä puhujien kanssa. Kaikki kollegani ovat sitä mieltä, että puolustusteollisuusmarkkinat ovat hyvin erityiset markkinat. Perinteiset lähestymistavat eh, eivät päde näillä markkinoilla ja olemme täysin samaa mieltä siitä, että haluaisimme saavuttaa sen, että Euroopan markkinat olisivat kilpailukykyiset markkinat ja olen hyvin iloinen, kun näen, että tämä, tästä direktiivistä tuli menestyksekäs ja että se on täytäntöönpantu. Vaikkakin olen samaa mieltä näistä mielipiteistä, jotka sanovat, että tämä oli merkittävä askel, niin silti meillä on vielä pitkä matka kuljettavana. Sisämarkkinavaliokuntana tiedämme, että markkinat ovat hyvin sirpaloituneet, mutta olemme myös tietoisia siitä, että näitä markkinoita ei tule ylisäädellä. Olen puhujen kanssa samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla käytännön sääntöjä, jotka luovat vapaita mahdollisuuksia valita. Avoimet menettelytavat ovat yksi keino päästä eteenpäin julkisissa hankinnoissa. Ja osapuolten täytyy saada tehdä omat valintansa. Säätely on välttämätöntä, mutta meidän ei tule ylisäädellä. Samanaikaisesti on välttämätöntä, että sisämarkkinat eh, olisivat täysin esteettömät. Tai ainakin meidän täytyisi eh, pyrkiä siihen, että me poistaisimme näitä esteitä mahdollisimman paljon. Kun eh, laadin tätä mietintöä, meillä oli muutamia erittäin tärkeitä kysymyksiä, joista me kävimme hyvinkin kiivaita keskusteluita välillä. Professori Tribus käsitteli tätä aihetta, mutta ei puhunut sen yksityiskohtaisemmin siitä. Meillä oli hieman samankaltainen lähestymistapa, mutta me loimme samanaikaisesti myös, tai muotoisimme tällaisen linjauksen, että nämä offsetit ovat äh, este sisämarkkinoille ja meidän täytyy poistaa ne. Meidän täytyy nähdä lähitulevaisuudessa tämän tar- direktiivin tarkistuksen jälkeen, että vaikkakin unionin sisämarkkinat ovat yhtenäiset markkinat, ihan kuten herra Nudberg sanoi, niin on pieniä maita ja suuria maita. En tässä viittaa erityisesti Suomeen, mutta siis meillä on sekä isoja että pieniä jäsenvaltioita, jossa on erilaisia politiikkoja. Politiikat ovat hyviä, jos ne ovat yhteisiä unionille, mutta samanaikaisesti myös räätälöityjä kullekin jäsenvaltiolle. Ja meidän täytyy nimenomaan kulkea tähän suuntaan. Minä uskon kannustimiin enemmän kuin sanktioihin. Se on aina johtanut parempiin tuloksiin ja se näkyy myös meidän mietinnöstämme. Me uskomme positiivisiin kannustimiin, meidän täytyisi luoda tällaisia kannustavia tekijöitä. Ja haluaisin vielä lopuksi kiittää vielä kerran puhujia. Me, tämä on erittäin hyvä perusta ja pohja meidän tulevalle mietinnöllemme. Kiitos. Euh, Kiitoksia. Anders Schwab on tullut tänne. Keskuutemme hän on EPPn koordinaattori. Onko sinulla kysymyksiä tai reaktioita näihin. Merci beaucoup, euh, euh, monsieur le président. Euh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensinnäkin olen kovin iloinen siitä, että me tänä iltapäivänä voimme jälleen puhua tästä tärkeästä sisämarkkina-aiheesta. Ja haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni äh, ja kertoa ammattilaisille, jotka ovat täällä nyt, että me Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioissamme äh, myös puolustusteollisuudessa – meillä äh, on ehkäpä jopa painotettu aika enemmän kuin mitään muuta kansallisia turvallisuustakeita. Ja NIS-direktiivi hyväksyttiin pari kuukautta sitten ja me tarvitsimme useita kuukausia, että jäsenvaltiot ylipäätään pääsivät lopputulokseen tulokseen tänä digitaalisena globaalina aikana ja siitä, että esimerkiksi kansallisessa turvallisuudessa äh, esimerkiksi kyberturvallisuus on yksi osa. Toki kansallinen turvallisuus on jäsenvaltioille erittäin tärkeä asia, jonka he ratkaisevat ja täysin itsenäisesti, mutta rajat ylittävä turvallisuus ja rajojen ylittävä turvallisuuden tukeminen on tärkeää ja kyberturvallisuus on tärkeää ja sen vuoksi meidän täytyy tehdä tiettyjä asioita yhdessä. Ikävä kyllä näistä kaikista aikaisemmistakin puheenvuoroista näkyy, että tämä ei ole vielä mennyt tarpeeksi pitkälle. Ja kuten kollega Karl Pelch sanoi, sisämark- sisämarkkinavaliokunta on ollut sitä mieltä, että 346 artikla on ollut perusta, jolla voimme vahvistaa yhteistyötä ja sitä ei saa käyttää väärin niin, että ylipainotetaan kansallista turvallisuutta. Ja sen vuoksi odotan tässä mielenkiinnolla myös, mitä kuulen tässä kuulemisen toisella osiolla. Merci beaucoup. Kiitoksia. Jos teille sopii, tai jos meille kahdelle asiantuntijalle sopii, niin annan he teille vielä puheenvuoron minu, pariksi minuutiksi, jos haluatte reagoida myös toinen toistenne puheenvuoroihin ja myöskin näihin pohdintoihin kollegoilta. Olisiko ähm, tohtori Tribusilla sanottava, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. Haluaisin ottaa esille asian, joka liittyy aika merkittävästi tähän ensimmäiseen puheenvuoron. Eli että sanktioiden sijaan pitäisi olla kannustimia. Direktiivissä mennään aika paljon sanktiolinjalle. Ja tuota asiaa ei ole riittävästi vielä käsitelty, eli tuo paine ei synny pelkästään siitä, että komissio käyttää tällaista täytäntöpanotointa, vaan todellinen painostus tulee kansallisista, jokaisen jäsenvaltion omista oikeusjärjestelmistä silloin, kun tarjoajat hermostuvat direktiivin väärästä käytöstä ja hakevat sitten oikeutusta sille, että voidaan pakottaa jäsenvaltio toimimaan tietyllä tavalla joko keskeyttämään, uudelleen ilmoittamaan tai maksamaan vahingonkorvauksia. Toiseksi olen kovin ilahtunut siitä, että näin sanottiin. Aivan liikaa painotetaan kansallista turvallisuutta. Ja siis tämä on erittäin tärkeä, mutta perusteluna sisämarkkinoita vastaan – jos ymmärretään se, että että tässä sopimuksessa ja myös direktiivissä on aina hiukan vaarana tuo väärinkäyttö. Eli eh, pidän tätä kansallisena turvallisuutena, vaikka se sitä oikeastaan ole, enkä halua ottaa sopimuksen ulkopuolelta, niin silloin mielestäni paljon on voitettu. Merci, Monsieur Nordberg. Kiitoksia sitten eh, herra Nordberg. Yes, thank you, Chairman. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kommentoida tätä seikkaa, joka koski tarvetta luoda lisää yhteistyötä, jotta voitaisiin suojella kansallisen turvallisuuden intressejä. Uskon, että nämä kaksi asiaa ovat mahdollisia. Ne voidaan molemmat saavuttaa, ne eivät sulje toisiaan pois. Hallituksen näkökulmasta on aina erityisalueita puolustuksen alle, jotka kuuluvat ainoastaan kansalliseen piiriin. Ne ovat puolustuksemme ydin ja ne ovat aina erilaisia eri maissa, mutta ne ovat, tulevat aina säilymään. Mutta niiden lisäksi on paljon voimavara-alueita, jotka on jätetty näiden ulkopuolelle. Ja siellä meidän pitäisi käydä tehdä lisätyö yhteistyötä hallitusten välillä – teollisuuden keske- keskuudessa. Ja annan tästä yhden esimerkin. Joitakin vuosia sitten Suomi ö, haki tällaisia lupasarja-ajoneuvoja ja, ja halusimme, että niiden määrä oli mahdollista päivittää nykyistä kantaa tai hakea markkinoilta uusia. Tai kolmas vaihtoehto oli se, että meillä oli mahdollisuus ostaa lisää laitteista toiselta, eh, ylijäämää laitteista toiselta hallitukselta, joka itse asiassa eh, oli kaikkein tehokkain rahan käytön kannalta. Me saimme voimavaroja, joita tarvitsimme, ja hallitus, jolle se oli ylijäämää, pääsi eroon siitä ja sai siitä vielä rahaakin. Lisäksi tämä osto operaatio, joka suoritettiin puolustusdirektiivin ulkopuolella. Ja siihen on aivan selkeä syy, koska hallitusten väliset kaupat on suljettu pois. Tässä on esimerkki tästä erityisyydestä, mutta esimerkki myös yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä. Mielestäni se on yksi hyvin tärkeä asia. Joten kyllä, aina tulee olemaan keskeisiä puolustusintressejä, mutta aivan tämän ydinalueen ulkopuolella on paljon tilaa tehdä yhteistyötä ja on paljon tilaa parantaa tapaa, jolla markkinat tällä hetkellä toimivat. Kiitoksia. Merci, euh, monsieur Norberg. Kiitoksia, äh, Norberg. Tämä on melkein hauskaa, mitä sanoit, sen lisäksi, että se on kiinnostavaa. Joitakin aikoja sitten täällä viitettiin siirryttiin kiertotalouteen, jakamistalouteen ja nyt puhutte täällä ylijäämästä ikään kuin se olisi tapa, jolla voidaan hyvin hallinnoida jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja optimoida taloudellisesti ostopäätöksiä. Tämä on oikein kiinnostavaa. Jopa tämä hieman uusi jakamistalousajatus pääsee tuonne puolustuksenkin alalle. Trebus aivan oikein puhuitte sanktioista. Mm ei oikeastaan niinkään komission sanktioista. Niistä voidaan kyllä päättää, mutta niiden täytäntöpano on vaikeampaa. Mutta kun ajatellaan tuomioistuimia sisämark- julkisissa hankinnoissa, tiedämme, että näitä sanktioita voidaan käyttää, jotta ohjataan oikeaan toimintaan, mutta on havaittu myös, että valitsijan tahot, jotka tekevät päätöksen julkisista hankinnoista, eivät sitten tekisi huonoja päätöksiä. Ei tietenkään pidä olla niin, että strategisissa asioissa, kuten puolustuksessa, tehtäisiin huonoja päätöksiä, joten oli aivan oikeassa, kun kiinnitätte huomiomme tähän asiaan. Nyt ehdotan, että siirrymme heti toiseen paneeliimme. Tällä kertaa aiheena ovat, on siirtodirektiivi. Meillä on kaksi asiantuntijaa tänään iltapäivällä – Aloitan Thierry Carliestä. Hän on kansainvälisten strategisten ja teknologisten asioiden pääjohtaja. Kyseessä on siis pääsihteeristö kansallisella tasolla ministeriössä, jossa tätä julkispolitiikkaa harjoitetaan. Ja hänen lisäkseen meillä on täällä Spencer Chilvers. Hän on Rolls-Roycen edustaja vientialan vientiosaston johtaja. Olkaa hyvä, herra Karlier. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin nyt Ranskan puolelta kertomaan teille, teille tilanteesta, kuinka sovellamme tätä yhteisen sisäistä eh, siirtodirektiiviä, kuinka teemme työtä nyt muiden jäsenvaltioiden kanssa ja komission kanssa, kuten sitä on muistutettu täällä, jotta nähtäisiin, kuinka voidaan paremmin käyttää tämän direktiivin mahdollisuuksia ja kuinka voimme edelleen jatkossa täytäntöpanna sitä paremmin ja päästä parempaan harmonisoinnin tasoon jäsenvaltioissa. Aivan alusta asti Ranskassa olimme sitä mieltä, että tämä direktiivi on erittäin tärkeä peruskivi, jonka kautta pyritään eurooppalaisen puolustusteollisuuden parempaan konsolidointiin ja kilpailukyvyn parantamiseen. Kyseessä on siirtojen helpottaminen unionin sisällä. Ja näin ollen tämän puolustusteollisuuden tar- toimitusketjun toiminnan optimointi meille ja heille tarkoituksena on eh, purkaa tiettyjä esteitä, joita oli olemassa vielä vuoteen 2009 asti. Ja ne painoivat eh, teollisuudemme niskassa, ne toivat eh, hallinnollista säännöllistä taakkaa ja estivät eh, hankintojen tekemiseen muissa jäsenvaltioissa Euroopassa. Tämä oli tietenkin merkittävä jarru tällaisen eurooppalaisen puolustus- ja teknologisen, teollisuuden teknologisen pohjan kehittämiselle direktiivin tarkoituksena onkin parantaa tätä tilannetta. Ranskassa me olemme tehneet kaksi asiaa. Ensinnäkin olemme täysin täytäntöönpanneet tämän direktiivin vuonna 2012. Se piti tietenkin siirtää oman kansalliseen lainsäädäntöömme ja hyödynsimme tätä mahdollisuutta ja samaan aikaan uudistimme asevienti sääntelyn kansallisella tasolla. Se ei ollut mitenkään pakollista samanaikaisesti direktiivin kanssa, mutta meistä se vaikutti asianomaisilta. Näin saatiin nämä molemmat asiat yhdistettyä ja samaan aikaan uudistet, uudistimme perusteellisesti järjestelmämme. Aikaisemmin meillä oli sotavarustelun vientiä varten tällainen varhaishyväksyntämenettely ja sitten vientilupamenettely. Yksinkertaistimme tätä ja otimme käyttöön tällaisen yhden lisenssin menettelyn, jonka kautta teollisuus voi saada yksinkertaisemmin nämä hallinnolliset luvat. Samanaikaisesti annamme kymmeniseen, kymmenkunta yleistä siirtolisenssiä ja kymmenen ranskalaista yritystä sertifioitui 48, niin kuin komissio muistutti. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että sertifiointi on väline ja mekanismi, jolla voidaan täytäntöön panna, siis sertifiointi, niin yritys on, on, on työnjohtaja, joka voi hankkia varusteita ilman erillisiä lisenssejä teollisuudelta, jotka ovat alihankkijoita, jotka sijoitsevat muissa jäsenvaltioissa ja tämän toimitusketjun varrella. Ja niiden on pitänyt vain rekisteröidä toimimismaissa ja tämän jälkeen voidaan viedä ilman mitään rajoituksia sertifioitua, sertifioidulle yritykselle näitä tuotteita. Alors, cela a déjà été dit, euh, mais effectivement, ce qu'on constate... Niin, se, mitä täällä on todettu ensimmäisen täytäntöönpanovaiheen jälkeen, tulokset ovat kaksijakoisia jäsenvaltioissa. Meillä on kaikilla oma osuus vastuusta, tämän tiedämme kyllä on todettava, että direktiivi antaa meille kyllä kaikki tarvitsemamme välineet, jotka ovat hyvin tehokkaita välineitä, mutta tällä hetkellä niitä käytetään liian vähän, koska harmonisoidin taso ei ole riittävä jäsenvaltioiden välillä. Tämä tietenkin voidaan selittää. Jäsenvaltioissa ei välttämättä ole täytäntöönpantu direktiiviä yhtä nopeasti, tai sitä ei ole siirretty kansalliseen lainsäädäntöön yhtä reippaalla vauhdilla – Tämä selittää tilannetta. Aikaisemmin puhuttiin äh, esteiden poistamisesta. Tässä olemme nyt vielä vähän puolivälissä tietä. Me olemme pyrkineet äh, toimimaan niin, että ensin vaiheessa teemme työtä tämän puite äh, sopimus valtioiden kanssa, Ranska, Saksa, Itä, Yhdistynyt kuningaskunta, Italia ja Ruotsi. Ja näiden välillä olemme tehneet ehdotuksia ja jatkamme, jatkaneet työtä sitten komission ja 22 muun jäsenvaltion kanssa. Tämä menettely on aika mukavasti toiminut ja olemme tässä nyt saavuttaneet ensimmäisen vaiheen tammikuussa 2015. Komissiokin tästä jo aikaisemmin mainitsi. Kyseessä on se, että vahvistetaan näiden yleislisenssien käyttöä, harmonisoidaan niiden sisältöjä jäsenvaltioiden välillä – Olemme tehneet ehdotuksia koskien kahta yleisölisenssiä. Yksi koskee 28 jäsenvaltion puolustusvoimia ja toinen on sertifioiden yrityksille. Olemme havainneet, että tämä sertifioiden yritysten seikka on yksi tärkeimpiä direktiivien tarjoamia välineitä meistä vaikutti siltä, että tarvitaan lisää vaihtoa jäsenvaltioiden välille, lisää luottamusta ja avoimuutta niin, että voimme harmonisoida luetteloitamme ja ja tehdä houkuttelevimmaksi direktiivi tarjoamat välineet, kuten nämä yleislisenssit ja sertifioinnit. Ja vielä viimeinen asia, pahoittelen, jos tämä on vähän tekninen asia. Varmaankin eh, tähän vielä palataan. Eh, teollisuuteen me tarvitsee menettelyjä, joiden kautta voidaan paremmin luokitella sotilastarvikkeita, jos olen teollisuus ja minä ryhdyn tässä laitteita suunnittelemaan, niin onko kyseessä laitteisto, joka on erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöä varten, vai onko sitä sopeutettu muusta käytöstä? Yhdysvallat tekevät työtä tällä alalla. Meistä tuntui tarpeelliselta mennä eteenpäin tässä niin sanotun erityisesti sotilaisen käyttöön suunniteltujen tuotteiden alalla. Alors, donc nous avons euh, ensuite à partir de janvier 2015 Tammikuussa 2015 jälkeen olemme jatkaneet analyysiä komission ja jäsenvaltioiden kanssa. Komissio on tehnyt merkittävää työtä niin, että voimme todella eh, jatkaa. Tässä oli yhdeksän työryhmää ollut jo viime vuoden aikana. Olemme oikein tyytyväisiä tästä. Ja tämän ja tämän vaiheen aikana olemme voineet harmonisoida eh, laitteet, jotka ovat eh, samoja kaikkialla, kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä, meillä oli kaksi yleistä, yleislisenssiä, eli nämä puolustusvoimat ja sertifioidut yritykset. Tämä on hyvin tärkeä asia. Sitten toinen näkökohta, jota meidän vielä pitäisi työstää. Meillä on vielä eh, ehdotuksia tullut tältä maaryhmältä, jo, jo, jo, jonka pohjalta teemme työtä näiden 22 muunkin jäsenvaltion ja komission kanssa. Työstämme siis jälleen vientiin, viennin ehdot, ehtoja EU-sta ulospäin. Kysymyksessä ei ole se, että harmonisoidaan ja helpotetaan tavaroiden liikkumista Euroopan unionissa, vaan on tärkeää, että nämä tuotteet voidaan viedä myös kolmansiin maihin. Täm, tässä on merkittäviä eroavaisuuksia eri jäsenvaltioiden käytännössä. C'est en fait le, le travail auquel nous, nous, nous sommes en train de nous, de nous atteler avec. Tämä on työtä teemme nyt komission jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on nyt tämä pohja ja todella luettelo näistä yhteisistä laitteista sertifioituja yrityksiä ja, ja asevoimia varten. Ja nyt pyrimme harmonisoimaan jälleenvientiehtoja. Yksi ajatuksista on se, että luottaisiin tällainen valkoinen luettelo – maista, joihin voidaan luottaa Euroopan unionin ulkopuolella. Ja näihin maihin voitaisiin sitten viedä kaikkia niitä tuotteita, jotka kuuluvat yleisen lisenssin piiriin. Sitten tämä toinen näkökohta. Jatkamme edelleen työtä tämän erityisesti sotilaalliseen käyttöön suunnittelun käsitteen pohjalta menettelyä, jota voitaisiin teollisuudessa soveltaa täysin. Me olemme käyneet aika kiinnostavia vuoropuheluja Yhdysvaltojen kanssa. Siellä ollaan uudistamassa, uudistamassa näitä vientiprosesseja ja heillä on samantyyppinen harjoitus menossa. Mutta että se pitää harhautua kaikki, mitä Yhdysvalloissa tehdään järjestelmien uudistamiseksi, pyrkii myös siihen, että pyritään parantamaan teollisuuden kilpailukykyä. Sitten vielä viimeinen näkökohta. Pyrimme parantamaan sertifioinnin houkuttelevuutta yrityksille – yritykset ovat liian usein vielä sitä mieltä, kuten komissiokin on todennut, että sertifiointiprosessi on liian kallis, pitkä, siinä on liian vahvoja hallinnollisia velvoitteita, ottaen huomioon mitä hyötyä siitä voi olla, joten tähän tarvitaan myös ratkaisuja. Yhteenvetona. Olemme sitä mieltä, että direktiivi direktiivin tuomat välineet ovat aivan asiallisia. Niiden avulla voidaan poistaa esteitä Euroopan tuotantoketjusta ja toimitusketjusta ja vahvistaa tätä alaa. Ainoa, mikä sieltä vielä puuttuu, koskee lisäharmonisointia jäsenvaltioiden välillä ja sitä, että voitaisiin paremmin käyttää näitä välineitä. Edistystä on kyllä tapahtunut kahdessa vuodessa yhteisön sisällä näihin tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta aika paljon vielä tehtävääkin. Olemme sitä mieltä, että kunhan tämä vaihe on suoritettu, niin voimme sitten kerätä hedelmät, joita yhteisön sisäisistä siirrosta käsittelevän direktiivistä voidaan saada. 2016 kesäkuun puolustusneuvosto ja komission toimet, joiden kautta laaditaan eurooppalainen puolustustoimintaohjelma. Niin tämänkin kautta voidaan tuoda esille kaikki ne hyödyt, joita direktiivistä voi tulla. Kiitoksia. Merci beaucoup, Monsieur Carlier. Euh, Kiitoksia, herra Carlier. Ilman sen kummempaa siirtymistä voinkin sanoa, että seuraava puhuja ehkä tuo jotakin vastauksia teille kun puhuitte siitä, että yritykset suhtautuvat vähän viileästi näihin. Nyt kyseessä on kuitenkin erittäin suuri yritys. Ehkäpä hänellä ei ole aivan samantyyppisiä tunnelmia kuin teillä tässä asiassa annan nyt puheenvuoron Spencer Chilversille. Olkaa hyvä. Thank you and good afternoon. I'm represent... Kiitos. Äh, hyvää äh, iltapäivää. Minä edustan tässä nyt että äh, puolustusteollisuuden järjestöjä, joten en tule rolls suoraan. Haluaisin tarkastella tässä neljää aloa täytäntöönpanoa, heikkouksia, positiivisia kehityskuluja ja sitten lopuksi sitä, mitä voidaan parantaa. Ensin puhutaan täytäntöönpanosta. Minusta voisi sanoa, että edistys on ollut hidasta, mutta tähän on koko joukko syitä. Ää, aikaisemmin, ennen tätä direktiiviä, niin kaikkia siirtoja katsottiin tapauskohtaisesti oli eh, individuaalit eh, lisenssit eh, per siirto. Ja aikaisemmin toimittiin samojen prosessien mukaisesti. Ja sen vuoksi on nyt kestänyt jonkun aikaa tehdä töitä tällaisten yleisten globaalien lisenssien parissa. Kansallisella tasolla tämä direktiivi on ollut suurin tekijä siinä, että että kehitys on ollut hidasta. Useimmat jäsenvaltiot ovat julkistaneet lainsäädännön, mutta vain osa on tehnyt sen hyvin yksityiskohtaisesti yhteistyössä teollisuuden kanssa. Direktiivi, direktiiviä pidettiin tällaisena luottamuksen rakentamisen toimenpiteenä, koska monet jäsenvaltiot käyttivät äh, paljon äh, vientietuja näissä siirroissa. Ja tässä yleisessä lisenssissä äh, järjestelmä oli toisenlainen. Ennen tätä direktiiviä vain harva jäsenvaltio arvioi yritysten omia ohjelmia, jossa, joiden kautta sai tällaisen sertifioidun yrityksen aseman. Monet yritykset äh, sitten ovat joutuneet äh, hieman äh, muokkaamaan toimintatapojaan ja tämäkin on myös vienyt aikaa. Ja kaikkein suurin este on ollut tämä avoimuuden puole näistä yleisistä siirtolisensseistä toisiin jäsenvaltioihin. Kun otettiin käyttöön komissiossa tämä yleinen lisenssi, niin silloin tuli, otettiin käyttöön myös oma osasto tätä varten. Ne lisenssit, joita on annettu, kattavat äh, tietyn käytön, joka myös tavallaan rajoittaa niiden anomista. Jos sitten puhutaan heikkouksista, siinä on neljä aluetta, joka minun jotka minun järjestöni on huomioinut. Ensinnäkin siirrotte EU-ssa ovat hyvin tärkeitä. Teollisuuden kannalta meidän täytyy katsoa myös rajojemme ulkopuolelle ja arvioida äh, siirtojen vaikutusta laajemmassa kansainvälisessä kontekstissa. Sen vuoksi siirtojen valvontajärjestelmä äh, on tehtävä yhdessä vientivalvontajärjestelmän kanssa – me uskomme, että jäsenvaltioiden pitäisi tehdä lähemmin yhteistyötä komission ja parlamentin kanssa, jotta voitimme varmistaa sen, että äh, toimitaan direktiivin äh, toimivaltuuksien äh, mukaisesti ja huomioiden kansainväliset velvoitteet, sitoumukset sekä vientivalvonnan järjestelmän Jotkut jäsenvaltiot painottavat liikaa sitä, että, tulee, että he käyttävät tällaisia vientirajoituksia. Kolmanneksi sertifiointi, sertifiointiprosessi on ollut kuormitus sekä yritykselle että viranomaisille, joiden on pitänyt arvioida, vastaako tämä yritys standardeja sen lisäksi koko arviointiprosessi on ollut hyvin jäykkä ja se vaihtelee maasta toiseen. Ei ole ollut mitään kannustimia yrityksille anoa tällaista sertifiointia, mikäli se ei eh, muuten näy muissa jäsenvaltioissa. Jos eh, tuonti muista eh, maista ei hidastu, niin ei silloin ole oikeastaan ollut mitään syytä edes lähteä tähän sertifiointiin. Ja sitten lisäksi, jos toimii useammassa jäsenvaltiossa, niin on hyvin paljon erilaisia kansallisia tulkintoja siitä, mikä on siirto ja mikä on vientilisessi. Ja tämä johtuu siitä, että ei ole konsensusta siitä, mitä erityisesti muotoiltu äh, sotilaalliseen käyttöön käsite merkitsee. Mitä tulee sitten positiivisiin kehityskulkuihin, äh, direktiivi on saanut jäsenvaltiot siirtymään pois kokonaan näistä äh, individualistisista lisensseistä ja nämä yleiset lisenssit ovat vähentäneet hallinnollista kuormitusta ja antaneet sitten aikaa tehdä muita toimia. Yleisten globaalien lisenssien myötä jäsenvaltiot miettineet enemmän sitä, mikä on arkaluonteista ja mikä ei arkaluonteista puolustusmateriaalia. Sen lisäksi he miettivät myös, miten lisenssointi näille kahdelle eri tyypille määritellään siirroissa ja sitten tämä sertifiointiohjelma on sopeutettava myös vienti, eh, järjest, vientivalvontajärjestelmiin. Sen vuoksi vaaditaan eh, efekti, tehokasta yhteistyötä teollisuuden kanssa. Ja sitten hieman, mitä voitaisiin parantaa Ensisijaisesti teollisuus uskoo, että siirrot Euroopassa, niitä ei tarvitsisi lisensoida lainkaan, taikka sitten niitä pitäisi suosia verrattuna siihen, mitä USA tuo Eurooppaan. Komission jäsenvaltioiden täytyy varmistaa se, että Euroopan teollisuus ei joudu alakynteen tässä kehitysprosessissa. Toiseksi me kehottaisimme, että jäsenvaltiot tulkitsisivat, tekisivät yhteisen tulkinnan tästä erityismuotoilusta sotilaalliseen käyttöön. USA on myös tehty uudistuksia ja siellä on heidän omat tulkintansa siitä, mikä on erityisesti suunniteltu puolustusvoimien käyttöön. Joten se, että meillä ei ole EUn yhteistä tulkintaa, johtaa tiettyihin ristiriitoihin viranomaisten eh, kesken. Sen vuoksi me tarvitsemme mahdollisimman nopeasti yhteisen sovitun tulkinnan termistä. Ja jos tämä ei ole mahdollista, niin jäsenvaltioiden pitäisi määritellä yhdessä yhteinen EUn määritelmä, joka olisi mahdollisimman yhteensopiva USAn vastaavan kanssa. Me haluaisimme, että harmonisoitaisiin nämä yleislisenssit ja että meillä olisi yhteisesti sovittu formaatti, jossa olisi myös, äh, joka olisi kattava ja siinä olisi myös äh, käytön arviot. Tämä pitäisi, äh, tämä pitäisi Tämän pitäisi voida hyötyä myös vapaasta liikkuvuudesta unionissa niin, että tämä koskisi koko unionia, kaikkia jäsenvaltioita, eikä vain sertifioituja yrityksiä. Sen lisäksi täytyisi tämä huomioida myös esimerkiksi varaosien kohdalla. Ja sitten lopuksi, kun minä nyt mainitsin sertifioidut yritykset, meillä on 35 yritystä ja nykyinen järjestelmä ei toimi. Tätä ohjelmaa täytyy tarkistaa perusteellisesti ja sen pitäisi olla vähemmän kuormittava, mutta sen pitäisi olla harmonisoivampi minimitasolla kaikille yrityksille, eikä vain näille järjestelmään integroiduille silloin, kun eh, viedään eh, puolustustarvikkeita EU:ssa. Me uskomme, että puolustusyrityksillä pitäisi olla eh, vahvat ohjelmat, jotka helpottaisivat niiden toimintaa ja liikkeitä. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Chilvers. Kiitoksia, herra Chilvers nämä olivat selkeitä ja jäseneltyjä ajatuksia ja teillä oli hyvin konkreettisia pyyntöjä. Ymmärsin, että puhuitte nyt kaiken kaikkiaan eurooppalaisten järjestöjen nimissä, siis Euroopan puolustusteollisuuden nimissä. Sitten annan edustaja Galbelchille puheenvuoron. Hän on varmasti saanut paljon osittain näistä esityksistä. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää panelistejamme todella mielenkiintoisista selvistä viesteistä. Olen kuunnellut huolella ja huomioinut kaikki nämä eri huolenaiheet. Kun hyväksymme siirtodirektiivin, todellakin halusimme optimoida tarjousketjun pyrkimällä pureutumaan byrokraattisiin ja hallinnollisiin taakkoihin ja, nämä ja erilaisiin esteisiin. Halusimme luoda tasaveroisen toimintaympäristön kaikille jäsenvaltioille riippumatta niiden koosta tai maantieteellisestä sijainnista. Tämä on erittäin tärkeä väline, jonka avulla pääsemme tavoitteisemme ja meidän täytyy pyrkiä sitä kehittämään, kuten olemme kuulleet myös eri puhujilta. Meillä on eri alu- osa-alueita, joissa meidän täytyy selventää sitä, millä tavalla tätä välinettä voidaan parhaiten hyödyntää. Parantamisen varaakin tietysti on monilla alueilla. Haluaisin erityisesti ottaa tämän sertifioinnin ja sertifioitujen yritysten ongelman esille – Ei ole sattumaa, että yritykset usein pohtivat useankin otteeseen sitä, kannattaako käydä koko sertifiointiprosessi läpi. Edut eivät selkeästi ole suuremmat kuin haitat. Joten koko tätä prosessia täytyy selventää. Meidän voimavaramme ovat niukat niiden rahoitusrajoitusten vuoksi, joita se tulevaisuudessakin varmasti on. Ja tästä syystä investointi kehitys- ja tutkimustyöhön ei pelkästään puolustusalalla, vaan myös epäsuoraan arkipäivän elämässä, jotta näin tapahtuisi. Meidän täytyy selventää muutamaa kohtaa, aivan kuten täällä on huomautettu. arkaluontoiset ja ei-arkaluontoiset tuotteet on yksi ala, jossa täytyy selkeästi erotella nämä kaksi kategoriaa toisistaan. Tämän parlamentin jäsenenä voin todellakin todeta, että olisi hyvä, että kaikki 28 jäsenvaltiota täytäntöönpanaisivat tämän di- direktiivin, mutta jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja täytäntöönpanossa. Meidän täytyy tähän ongelmaan pureutua. Meidän täytyy aina pyrkiä keskittymään siihen, että kun näin paljon rahaa käytetään, Euroopan puolustusteollisuus ei saa joutua epäsuotuisen asemaan verrattuna Yhdysvaltain puolustusteollisuuteen. Yksi puhuja puhui siitä, miten tärkeä määritelmät ovat. Tämähän kuuluu myös meidän toimialamme, on meidän tehtävämme luonnostella oikeat määritelmät. Ja vielä kerran haluaisin kiittää puhujia. Aion ehdottomasti käyttää tätä kaikkea sitten työkaluna, kun työstän seuraavaa mietintöä. Merci beaucoup, Andreas Schwab. Kiitoksia sitten Andreas Schwab. Ähm, Kiitos eh, puheenjohtaja. No, minulla ei ole niin eh, paljon tätä esiosaamista kuin edellä puhujalla, enkä sitä nyt halua tässä loistaakaan. Mutta haluaisin esittää kysymyksen edellisille puhujille. Suomen eh, puolustusministerin edustaja ihan oikein viittasi siihen, että ei voi vain painottaa yksinkertaisesti sitä, että nämä kansalliset yli korostuneet puolustuspyrkimykset olisivat yksin este sisämarkkinoille. Mutta tokihan tässä on kysymys kansallisista esteistä, jotka eivät pelkästään ole, ei liity suoraan politiikkaan, vaan niihin liittyvät myös tiettyjen jäsenvaltioiden perinteisiin, jotka tuovat mukanaan ongelmia. Ajattelen tässä ennen kaikkea omaa maatani, joka on hyvin hankala siinä, että ylipäätään vietäisiin mitään sotilaallisia tuotteita ulos. Tämä on Saksassa ongelma, ja vaikka Saksa nyt osallistuukin sisämarkkinoille, niin paljon näistä asioista, mitä täällä esimerkiksi Ranskan edustaja puhui, saksalaiset haluavat äh, estää kaiken, kaikilla tavalla kaiken äh, tavallaan jälkikäytön kolmansilla markkinoilla, että sen vuoksi ei, ei voida myydä esimerkiksi Ranskaan, jos Ranska sitten edelleen myy johonkin muualle niitä. Eli haluaisin kysyä vielä teollisuuden edustajalta, mikä teidän mielestänne on suurin este, jonka parissa Euroopan politiikan pitäisi työskennellä, jotta tämä aikaisemmin hyvin kansalais, kansalliseen politiikkaan äh, markkinoille suuntautuneet äh, markkinat avautuisivat enemmän äh, Saksaan. Merci. Donc, euh, je vais euh, redonner la parole au... Kiitoksia. Nyt annan kahdelle panelistille puheenvuoron takaisin. Täällä on esitetty erityisiä kysymyksiä heille. Haluaisin vielä lisätä yhden letkan perään. Chilvers toivoi, että tulkittaisiin yhdellä tavalla tätä erityisesti sotilaskäytön suunnitellusta tuotteesta. Ranskan edustaja Carlier puhui tästä paljon ja piti sitä edistysaskeleena Ranskan töissä. Kun ajatellaan Ranskan tilannetta, onko se yhteensopiva muiden unionin maiden tilanteen kanssa. Kuinka voitaisiin tässä asiassa käydä vuoropuhelua ja, ja sitten vielä voisitteko vastata näihin kollegoiden kahteen kysymykseen? Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, ehkä palaan vielä näihin eri kohtiin. Itse asiassa olen sitä mieltä, että kun katsotaan sitä, millä tavalla direktiivi on sovellettu, ja että kaikkea hyödynnetään harmonisoidulla tavalla jäsenvaltioiden välillä. Olemme aivan samaa mieltä tästä toteamuksesta ja pyrimme edistymään tällä tiellä ja nimenomaan määrittelemään yhteisiä luetteloita välineistöstä, maista, joihin voidaan viedä. Ja tämä kaikki tarjoaa sellaiset välineet, joita direktiivi mahdollistaa. Mm, mutta vielä tällaista yhteistä luettelua ei ole tehty. Et sitä olemme siis nyt kehittelemässä ja käsittääkseni nyt kahden vuoden sisällä olemme saaneet aikaiseksi merkittävää edistymistä tällä tiellä. No sitten kysymys, joka liittyy esteisiin, joita täytyy pyrkiä purkamaan, jotta voidaan saada aikaiseksi todelliset eurooppalaiset puolustusmarkkinat. Tässäkin kohdin toteaisin, että teollisuuden puolella vientilisenssien hyödyntäminenkin on tärkeää, koska meillä on selkeitä esimerkkejä tällaista teollisuusryhmittymistä, vaikkapa viime aikoin Saksan Ranskan välillä, Nextarin ja Krausmafain välillä. Ja näitä on selkeästi tuettu Ranskan ja Saksan puolelta. Ja nyt katsotaan sitten millä tavalla siitä muodostuu sitten vientipolitiikkaan vaikuttavia näkökohtia. Ranskan ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä Meillä käynnissä operaatio ja tässäkin teemme yhteistyötä Britannian kollegoiden kanssa, jotta voisimme saada aikaiseksi yhteistä välineistä ja kohteita tukevat lisenssit. Ja näin olemme katsoneet myös sitä, millä tavalla direktiivin sallimia työvälineitä voidaan hyödyntää. Olemme puhuneet yksittäisistä sertifioinneista ja yleisistä ja tällaista globaaleista sertifikaateista. Niitä käytetään erityisen paljon Saksassa. Ja ne mahdollistavat sen, että voidaan näin määritellä – kokonainen hyödykkeitä, joita voidaan viedä maasta ja mahdollisesti myöskin vaihtaa silloin, kun tehdään yhteistyötä eurooppalaisten valtioiden välillä tai pyritään vakauttamaan teollisuuden, teollisuutta. Sitä ei siis kannata unohtaa. Viimeinen kysymys, joka koski tätä erityis... Specially designed puolta, eli sotilaskäyttö suunniteltuja hankkeita. Kysymys on aloitteesta, joka tuli Saksan kollegalta. Kysymys on siinä, siitä, että pyritään luonnostelemaan menetelmää, jota voidaan yksinkertaisella tavalla hyödyntää teollisuudessa. Tämä on itse asiassa käsite, joka Yhdysvalloissa on kehitetty. Se, mitä edustaja Silvestäällä totesi, niin sen suhteen ei ole suuria ongelmia mukaan lukien vastuullisessa puhutusta asiasta. Siitä olemme käsitelleet Yhdysvaltain kanssa, millä tavalla voidaan yhtäältä hyödyntää eurooppalaista toimintaa ja toisaalta Yhdysvaltain. Ja näin on. Tämä käytön pitää olla aika samankaltaisesti, mutta meillä vaan ei ole aivan samoja luetteloita näistä väline, käytetyistä välineistä. Mutta haluan Silviselle todeta sen, että tällä tavalla päästään täysin operatiiviseen lopputulokseen, joka on harmonisoitu Euroopan teollisuuden kannalta. Kiitoksia. Thank you. I, I don't think there are huge differences. En usko, että tässä on nyt mitään suuria eroja siinä, että mistä me aloitimme ja mihinkä me haluamme päästä. Haluan aloittaa näistä esteistä. Ihan kuten ranskalainen kollegani juuri sanoi, jos katsoo teollisuuden konsolidointia Euroopassa ja ryhdytään äh, sitten jakamaan äh, näitä yrityksiä jäsenvaltioiden kesken, silloin täytyy varmistaa, että äh, lisessointivälineet ovat valmiit niin, että voimme antaa tämän tapahtua kivutta ja varmistaa, että tämä yritys toimii niin kuin se toimisi yhdessä jäsenvaltiossa, koska muuten on ongelmia, joita ei ylipäätään olisi halunnut. Olen vakuuttunut siitä, että tämän, tämän kaltaisia asioita tarkastellaan hyvinkin tarkasti. Me esimerkiksi yhteistyö iso britannian ja Ranskan välillä on tästä esimerkki. Ja olen äh, tyytyväinen, kun kuulun tästä, mitä mieltä te olette tästä erityistä sotilaskäyttöön suunnitelluista tuotteista ja siitä, miten jäsenvaltiot miettivät keinoja parantaa täytäntöönpanoa ja, kats- ja kun ne tarkastelevat näitä arkaluonteisia ja ei-arkaluonteisia asioita. Tässä on tehty hyvin paljon töitä viime vuosien aikana. Mitä tulee tähän sertifiointiprosessiin, jossa on palata vielä tähän, olisi mielenkiintoista nähdä, miten nämä keskustelut eh, menevät eteenpäin ja tehdä läheistä yhteistyötä niin, että saataisiin aikaan tulos, joka tyydyttäisi kaikkia. Kiitos. Merci beaucoup. Je suis heureux de... Kiitoksia. Olen iloinen, kun huomaan, että vuoropuhelua on olemassa ja se on hedelmällistä eri puolilla, kun ajatellaan tämän, tätä asiaa. Nyt pääsemme kolmanteen paneeliimme. Et euh, je vais donner la parole à quelqu'un qui euh, s'intéresse pour le coup d'entrée de jeu. La... Äh, tässähän on nyt meillä henkilö, joka huolehtii Euroopan puolen asioista tässä asiassa. Tarja Jaakkola on Euroopan puolustusvirastossa. Hän on Euroopan synergian ja innovoinnin varajohtaja ja teollisuusstrategia ja EU-politiikan yksikön päällikkö ja nyt onkin oikein hyvä kuulla teitä, näin voimme ikään kuin kerätä yhteen nämä aikaisemmat puheenvuorot. Millaista vaikutusta sisämarkkinasääntelyllä on puolustusvoimavaroihin yleisesti ottaen? Olkaa hyvä. Mr. Chair, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin aivan ensiksi kiittää tästä kutsusta tulla tänne ja puhua tälle valiokunnalle. Uh, let me start by recalling. Haluaisin aivan ensiksi sanoi aivan ilmeisen. Miksi tarvitsemme avointa, äh, vähemmän sirpaloituneita Euroopan puolustusvälineen markkinoita? Kuten tiedätte, mitään uskottavaa puolustusta ei ole, ellei meillä ole teho, äh, äh, ellei meillä tervettä teollisuutta tälle alalle ja sellaista pohjaa ei ole, mikäli puolustusmarkkinat Euroopassa eivät toimi hyvin. Tälle, näillä markkinoilla on eri ulottuvuuksia. Haluaisin mainita kolme ulottuvuutta. Ensinnäkin oikeudellinen ulottuvuus, eli nämä kaksi direktiiviä, jotka säätelevät sisämarkkinoita. Tämä on aihe, josta tänään keskustellaan. Toinen ulottuvuus, poliittinen ulottuvuus puolustuslaitemarkkinoille. Meidän on tunnustettava ja ymmärrettävä, että puolustuslaitteiden hankinta ei ole ainoastaan kauppapolitiikkaa, vaan se on sillä myös politi- poliittisen strategisia vaikutuksia jäsenvaltioille, kun ajatellaan myös kumppanuuksia edelleen toimitusvarmuus ja tiedonvarmuus ovat aivan keskeistä tässä asiassa. Näin ollen puolustushankinnoissa ei kyse siitä, mitä ostetaan, vaan myös keneltä ostetaan. Kolmas ulottuvuus, ja tämä ei ole mitenkään vähäisin, operatiivinen ulottuvuus. Puolustushankinnat eh, ja niihin liittyvät laitteet eh, tukevat voimavaroja, jotka varmistavat Euroopan niin sen kansalaisten turvallisuuden. Tämä on tietenkin ratkaisevaa, kun puhutaan hal- eh, puolustushankinnoista ja markkinoista. sitten esityslistan, esityslistassa mainitaan, että minun otsikkonani on todellakin direktiivin todellinen käyttö, eli puhelis, pu, puolustus, hankintadirektiivi ja ICT-direktiivi. Haluaisin kuitenkin todeta itsestäänselvän asian. Komission vastuuna on varmistaa se, että direktiivi täytäntöpannaan pannaan täysin ja, ja seurata niiden vaikutuksia Käytännössä, kuten olemme nähneet, olen juuri eri kertomuksia laatimassa ja ne pitäisi tänä vuonna esitellä parlamentille. EDA tietenkin eh, seuraa näitä tuloksia kiinnostuksella. Haluaisinkin näin ollen keskittyä muutamaan asiaan, josta olemme keskustelleet jäsenvaltioidemme kanssa. Kun ajatellaan puolustushankintadirektiiviin meidän asiantuntijamme olevat tuoneet seuraavia asioita esille. Ensinnäkin hankinnat, jotka liittyvät tähän direktiivin aikaisemmat alhaiset luvut ehkä, niillä oli ehkä eri syitä. Hankintatapauksia oli eri syistä vähemmän. Oli hyvä kuulla komissiolta, että edistystä on tapahtunut. Meidän on tietenkin seurattava tätä pitkällä aikavälillä niin, että näemme, millä tavalla täytäntöpano kehittyy. Toisekseen tiettyjen sääntelyjen vaikutus, erityisesti alihankintasääntely, säännökset eh, tuovat haasteita sekä teollisuudelle että hankkijoille. Näyttää siltä, että säädöksiin liittyy ongelmia niin, että saavutettaisiin tavoitteet, eli toisin sanoen helpotettaisiin eh, rajat ylittäviä markkinoita, erityisesti pk-yritysten osalta. Komissio on tarkastellut tätä asiaa esimerkiksi komission neuvoa antavan työryhmän kautta, jossa oli pk-yrityksiä ja näitä markkinakysymyksiä. Me olemme siellä tarkkailijana edelleen rajat yrittävät kaupat ja sitä koskeva direktiivi. Tässä on analysoitava tarkemmin, jotta ymmärrämme, ymmärrämme perusteelliset syyt. Odotamme komissiolta kertomusta niin, että saisimme siihen vielä lisää valaistusta. Kuten professori täällä jo totesi, on ehkä vielä liian varhaista vetää mitään pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Yleensä tarvitaan 50 vuotta ennen kuin direktiivi on täysin täytäntöpantu. Tässä yhteydessä EDA on jo tehnyt varhaisarviointia koskien, koskien puolustus- ja turvallisuusdirektiivin vaikutuksia puolustusyhteistyöhön. Tärkeimmät tulokset, joista on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa, ovat seuraavat. Näyttää siltä, että ei ole mitään selkeitä esteitä yhteistyölle, jotka johtuisivat tästä direktiivistä. Mikäli jäsenvaltiot eivät tee yhteistyötä, se saattaa johtua useista eri syistä, mutta ei erityisesti direktiivistä. Sitten lyhyesti tulevaisuudesta. Kuten aikaisemmin totesin, puolustushankintadirektiivin tarkoituksena on todella edistää niiden laitteiden hankintaa, jotka ovat tarpeellisia Euroopan turvallisuuden kannalta, on otettava huomioon turvallisuusympäristön muutokset, hiljattain ja Pariisin ja Brysselin iskut, ja näin ollen on ehkä tarpeen arvioida, onko vuonna 2009 hyväksytty oikeudellinen mekanismi edelleen ajankohtainen, kun tilanne oli silloin aivan erilainen. Onko se riittävän eh, joustava väline, että se voidaan käyttää muuttuvassa maailmassa. Edelleen pitkällä aikavälillä ja mahdollisia parannuksia ajatellen tämä uusi klassinen direktiivi, direktiivi ja, ja utilities-direktiivi. Sen kautta voidaan saada tietoa koskien käytännön täytäntöpanoa, että voidaan parantaa tehokkuutta hankinnossa. Haluaisin lyhyesti vielä puhua näistä 2009 ICT-direktiivistä koskien siirtoja. Kansallinen, kansalliseen lainsäädäntöön siirtäminen – ei ole EDAn kumppaneiden eli puolustusministeriön hoidossa, vaan pikemminkin valtiovarainministerin tai ulkoasian ministerin tehtävänä. Tässä on kuitenkin selkeä linkki toimitusvarmuuden ja ICT-direktiivin välillä. Olisi vahvistettava teollisuuden yhteistyötä ja kilpailukykyä näin voitaisiin vaikuttaa puolustusalan toimitusvarmuuteen Euroopassa. Näin voitaisiin myös helpottaa rajat ylittävän sopimusten teko, tekoa ja, ja paremmin hyödyntää tätä puolustushankintadirektiiviä. Otan huomioon työmme Euroopan toimitusvarmuuden parantamiseksi EDA seuraa tarkkaan kehitystä eurooppalaisella ja komission tasolla. Komission työ ja löydökset ovat asioita, joita täällä on jo tänään käsitelty joten minun ei tarvitse niihin mitään lisätä. On selvää, että eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä, kun ajatellaan ICT-direktiivin täytäntöpanoa. Ja sen takia täyttöpotentiaalia ei ole vielä saavutettu. Merkittäviä välineitä, kuten yleiset eh, lisenssit, ovat vielä alikäytössä. Jäsenvaltio soveltavat eri ehtoja näihin siirtoluppiin. ICTn täyden täytäntöpanon helpottamisen kautta voidaan analysoida tätä paremmin. EDEA on sitä mieltä, että on erittäin hyvä, että komissio aloitti kuulemisen jäsenvaltioiden kanssa ja aikaa soveltaa harmonisoitua lähettämistapaa direktiivin kansainväliseen täytäntöpanoon erityisesti koskien näitä yleislisenssejä. Kuten sanoin aikaisemmin, Seuraava vaihe, seuraava tärkeä vaihe koskee täytäntöpanon kertomusta, jonka komissio valmistelee. EDA on tietenkin valmiina tukemassa sekä komissiota että jäsenvaltioita tällä alalla niin, että täysin pidetään kiinni eri rooleista ja vastuualueista. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä oli lyhyt puheenvuoro, niin tulkki huomauttaa, että valitettavasti puhuja luki suoraan paperista eikä paperia ole toimitettu tulkeille. Je sais pas si vous avez été bref, vous avez parlé vite, mais je crois qu'on a tous compris votre message. Niin, varmasti kaikki ymmärsimme teidän viestinne. Ehdottaisin, että Gal Pelch vastaisi teille ja samalla sitten näis, näkemyksensä näistä teidän yleisluontoista kommenteistanne. Myös ehkä kaikista huomioista, joita tänä iltapäivänä on esitetty. Kiitos puheenjohtaja. Vielä kerran haluaisin kiittää myös viimeistä panelistia. Puolustuksen julkiset hankinnat on alue, jossa meillä täytyy olla selkeät äh, säännöt. Sehän on ihan selvä juttu, että näin pitää olla niin, että me voimme taata yhtäläiset mahdollisuudet kaikille toimijoille. Ennen johtopäätöksiä niin haluaisin myös esittää kysymyksen. Tämä direktiivi siinä on äh, määritelty erityiset toimenpiteet julkisille hankinnoille, joka antaa mahdollisuuden jäsenvaltioille käyttää näitä toimenpiteitä tai sääntöjä myös yhteisissä julkisissa hankinnoissa. Minä olen aina pitänyt tätä hyvin tärkeänä osana direktiiviä, koska silloin äh, sitä, voisivat, äh, sitä voitaisiin käyttää yhdessä. Toki olen samaa mieltä, että jäsenvaltioiden täytyy tehdä parhaansa käyttääkseen äh, hankinnoissa tätä mittakaavaetua ja yhteishankinta voimaa. Mutta kysymykseni kuuluu, onko viime vuosina ollut mitään ennakkotapauksia tällaisista yhteisistä julkisista hankinnoista? Tähän kysymykseen haluaisin vastauksen ennen kuin sitten vedän koko kuulemisen yhteen. Euh, vous avez posé une question niin, esititte kysymyksen, haluaisitte siihen ehkä vastauksen. Se sopii hyvin, koska ajattelin ehdottaa komissiollekin puheenvuoron käyttämistä. Tiedän, että komissiodustaja Schumannin piti lähteä pois, mutta ehkäpä joku muu voisi vastata hänen nimissään. Ja ehkäpä voitte myös vastata tähän viimeiseen edustaja Pelchin kysymykseen. Thank you very much. Uh, my name is I'm head of unit. Uh, Kiitos. Äh, minä olen äh, julkisten hankintojen äh, osaston johtaja, siis puolustusvoiman hankintojen. Meillä ei ole mitään varsinaista esimerkkiä tästä. On totta, että on vain hyvin pieniä esimerkkejä tällaisista yhteisistä hankinnoista – No, arviointi ei ole vielä päättynyt, me keräämme vielä informaatiota, mutta on totta, että yhteiset julkiset hankinnat ovat vielä ongelma, koska sellaista ei ole. Meillä on poikkeuksia tässä direktiivissä, joka antaa jäsenvaltioiden kehittää yhdessä puolustuksen alan erilaisia tuotteita. Tästä meillä on esimerkkejä on ollut erilaisia yhteisiä kehitysprojekteja, mutta kuitenkin tältä osin tämä direktiivi on vielä kohtuullisen neutraali. Emme ole nähneet mitään suurta vaikutusta yhteistyöhön tai yhteisiin hankintoihin. Merci beaucoup. Euh, je voudrais... Kiitoksia. Nyt haluaisin todella kiittää viittä asiantuntijamme, jotka tulivat täältä eri puolilta Eurooppaa puhumaan näistä asioista. Olisiko teistä yksi sellainen, tai ehkä kaksikin, jotka vielä haluaisi ihan puolessa minuutissa sanoa jotakin? Jos näin on, tämän verran aikaa olisi jaettavassa, jaettavana. Mikäli näin ei ole, niin ei se ole mikään ongelma. Jos teillä on vielä joitakin asioita, joita aivan välttämättä haluatte vielä ilmaista tämän keskustelun puitteissa, niin annan kyllä mielellään puheenvuoron riittää, että nostatte sormenne pystyyn. Bon, vous êtes euh, parfaitement... Euh, Olette siis aivan täysin kurinalaisia eikä mitään tarpeita enää ole. Hyvä. Haluaisin kiittää teitä vielä kerran. En nyt tässä mitään suuria johtopäätöksiä lähde vetelemään. Esitän vain muutamia globaaleja pohdintoja. Näemme kyllä, että sisämarkkinat ja puolustus vaatimukset ovat kaksi asiaa, jo, joita ei ole niin kovin helppoa niveltää ja toisiinsa. Samanaikaisesti olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että se on aivan välttämätöntä. Mitään ehdotonta yhteensopimattomuutta näiden välillä ei ole. Vaikeuksia kyllä on, ja, ja, mutta en usko, että mitään sisäisiä välttämättömiä esteitä tässä on. Olen mennyt keskellä prosessia, reittiä, matkaa, tietä. Joskus sanotaan, että, että matka on tärkeämpikin kuin, kuin päämäärä. kun puhutaan sisämarkkinoista, niin en oikeastaan pidä juurikaan siitä, kun puhutaan sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta. Olen aika vakuuttunut siitä, että ei sisämarkkinoita koskaan saateta loppuun edistyminen on tärkeää. On edistyttävä sisämarkkinoiden kehittämisessä ja on vähän harhaanjohtavaakin puhua sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta. Tässä on taas jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka, kuinka meillä on tällainen vuoristopolku edessämme, jota kiipeämme ylöspäin ja pyrimme siihen, että sisämarkkinat toimisi aina vain jouhevammin. Tietenkin puolustuksen mukaan ottaminen on aikamoinen pala nieltäväksi se on tärkeä asia kuitenkin, joka on myös tällä vuoristopolulla ylitettävä. Mutta uskon, että tästä kuulemistilaisuudesta voimme lähteä sillä mielellä, että on aivan selvää, että kaikki ei suju niin nopeasti ja niin täydellisesti kuin voisimme toivoa. Tämä tulee varmastikin näkymään komission arviointikertomuksessa tulevina viikkoina, mutta eteenpäin pääsemme kyllä. Eräs sana täällä pulpahteli useaan kertaan eri versioissa, erityisesti englanniksi, kun viitattiin siihen, että tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja. Kyseessä on toimiala, jossa sisämarkkinat ja puolustusvaatimukset pyritään saattamaan yhteen, niin se edellyttää sopeuttamista, räätälöintiä, kuitenkin niin, että ei, ei eh, petetä tätä filosofiaa sisämarkkinoiden takana. Meidän on oltava uskollisia sisämarkkinoille – vaikka me aina ehkä pidäkään kiinni kaikkien säädöksien kirjaimista, kun sisämarkkinan järjestämisestä puhutaan. Sitten toinen asia, kun käsitellään näitä puolustusasioita, niin on aivan selvää, että että siinä puhutaan asioista, jotka ovat jäsenvaltioiden ytimessä. Puolustus on historian ytimessä ja on kansan, ja jäsenvaltioiden his, maantieteellisen sijainninkin kannalta tärkeä asia. Myös valtion koko on suuresti vaikuttava asia. Tiedämme erittäin hyvin, että Euroopan unionissa on joitakin maita, joilla on perinteitä ja historiaa puolustusalalla, jossa on hyvin voimakasta perinteikästä puolustusteollisuutta ja toisilla jäsenvaltioilla ei ole tällaista samanlaista historiaa. Meidän on siis saatava elämään yhdessä nämä erityyppiset historiat ja perinteet ja myös maantiede, joka ei ole samanlaista. Tämä pätee kaikkiin asioihin, jotka koskevat Eurooppaa ja sisämarkkinoita, mutta vielä enemmän ne ovat tärkeitä puolustusalalla. Kyseessä on todella valtion erikoisoikeus, hyvin poliittinen asia tämä puolustuksen järjestäminen. Vielä lisäelementtinä voisin mainita ihan niin kuin ei mitään olisikaan. Monet teistä siihen viittasivat, kun ajatellaan tätä kontekstia, jossa elämme nykyään näemme hyvin, että puolustuskäsite ei koske ainoastaan ulkoista puolustusta, vaan siihen liittyy myös sisäinen puolustus. Ja se liittyy terrorismiin, se liittyy siihen, mitä täällä on tapahtunut ja tiettyihin pääkaupunkeihin kohdistuneet dramaattiset tapahtumat myös, myös täälläkin joitakin viikkoja sitten toimielinten lähellä. Sisäisen turvallisuuden kehittäminen ehkä edellyttää vielä enemmän yhteistyötä, koska tiedämme oikein hyvin, että, että viho, vihollinen onkin yhteinen, täysin yhteinen ja vihollinen liikkuu rajojemme sisäpuolella – ja vihollisella on hyvin suuri muokkautumis-, muutautumiskyky ja äh, se pystyy meitä yllättämään vahvasti, joten toisin sanoen puol- sisäisen puolustuksen alalla yhteistyötä kyllä tarvitaan ja se pätee myös äh, puolustuksen julkisten hankintojen markkinoihin ja puolustusvoimien yhteistyöhön ja näihin materiaaleihin, laitteisiin ja lisensseihin. Aivan lopuksi vielä toteaisin, että tämä on varmasti sellainen asia, josta tarvitaan aikaa. Tarvitaan sopeutumiseen aikaa. Ja varmasti tämän asia, jossa komissio tulee auttamaan, jota komissio tulee korostamaan, jota parlamenttikin tulee korostamaan sen jälkeen, kun olemme saaneet komissiolta lausunnon. Meidän on yhdistettävä tämä mahdollisuus antaa aikaa äh, tähän vaikean harjoituksen samalla kun emme menetä tavoitteitamme. Haluamme todella päästä seuraaviin vaiheisiin, päästä eteenpäin ja jatkaa tätä kiipäämistä tällä polulla. Kiitän teitä kaikkia puolustushankintoja koskevan kuulemistilaisuutemme on nyt päättynyt. Edustaja Galpelt, haluatteko vielä jotakin lisätä tähän yhteenvetona ja kiitoksena kaikille kutsuvieraillemme? tämä on mahdollista. Ja sitten sanon heti jo tähän saman tien, että meillä on tulossa vielä kello 17 yksi esityslistan kohta. No se ei varsinaisesti tähän liity, se liittyy Schengeniin. Ja kun hän Gal Peltz on puhunut, niin ehdotan, että pidämme muutaman minuutin tauon ja odotamme, että kello tulee viisi. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön olyan nagyszerűen Kiitoksia. Olette sanonut tämän niin erinomaisesti, kertonut niin hyvin tämän kuulemisen pääviestit, että en mitenkään onnistuisi muotoilemaan tätä itse paremmin. Mutta eipä tässä ole paljon sanottavaa, muuta kuin haluan kiittää panelisteja, tänne kutsuttuja puhujia kaikista tärkeistä puheenvuoroista, kysymyksistä, ehdotuksista – enkä halua itsekään toistaa itseäni, olen jo puhunut. Ja vain kourallinen yleisluontoisia kommentteja ja päätelmiä. Ensinnäkin. Varmasti voidaan ihan turvallisesti sanoa, että olemme ottaneet oikeita askelia oikeaan suuntaan. Siitä huolimatta jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, kun katsotaan sitä, miten pitkälle ne ovat menneet. Joten meidän tulisi pyrkiä harmonisoimaan se va- vauhti, jolla etenemme. Toiseksi kehitys eurooppalaisilla puolustusmarkkinoilla on sellaista, että meidän täytyy jatkaa näiden puolustus- ja turvallisuus voimavarojemme analysointia. Vasta tuollaisen analysoinnin jälkeen pitäisi esittää uusia ehdotuksia, joiden avulla tehdä ehdotuksia sääntömuutoksiksi. Emme saa myöskään liian nopeasti tehdä uudelleen sääntelyä. Kyseessä ovat aivan, aina, aivan ainutlaatuiset markkinat. Niitä luonnehtii pirstaloituneisuus, Komissio on pyrkinyt tätä pirstaloituneisuutta vähentämään, mutta aivan kuten puheenjohtaja niin oikein totesi, meillä on vielä pitkä matka kuljettavana ennen kuin puhua integroituneista eurooppalaisista puolustusmarkkinoista. Haluaisin korostaa muutamaa aluetta ja kohtaa, jotka eivät kuulu suoran direktiivin soveltamisalaan. Yksittäiset sopimukset, yhteistyöohjelmat ja erityiset poissulkemiset, jotka saattavat väärentää kilpailua sisämarkkinoilla. Tulisi huolella pohtia sitä, mitä me niiden suhteen teemme tulevaisuudessa. Ne eivät ole osa eurooppalaisia puolustussisämarkkinoita ja muutoksia tarvitaan kipeästi tällä alalla. Tietysti olen täysin tietoinen siitä, että asiat ovat sellaiset kuin ne ovat. Ja että meillä on vain rajallista, rajallinen liikkumavara käytettävissämme. Siihen on useita eri syitä. Jotkut perustellumpia kuin toiset. Ja samoin voidaan myös nähdä, että Euroopan hallitukset jäsenvaltioissa haluaisivat suosia omaa teollisuuttaan mahdollisimman pitkälti. Jäsenvaltiot pelkästään ovat yksinkertaisesti vastahakoisia olemaan vastavuoroisesti riippuvia toisistaan. Siitä syystä ne eivät hyödynnä riittävästi myöskään näitä mahdollisuuksia, eivätkä synergiaa. Tästä syystä Meidän täytyisi olla huolellisempia sen suhteen, mitä teemme tulevaisuudessa. Skaalatuotto, se tarjoaa meille valtavat mahdollisuudet, innovatiiviset välineet, joita voidaan hyödyntää julkisissa hankinnoissa. Niitäkin on käytettävissämme, joten näin eri välineille ei kyllä loppua näy. Mutta kuten totesin, meidän täytyy huolella analysoida eurooppalaisia markkinoita ja niitä mahdollisuuksia, joita se tarjoaa. Kiitoksia siis vielä kerran. Haluaisin kiittää panellista ja puhujia. Olemme saaneet paljon materiaalia, jota sitten tässä sulattelemme ennen seuraavaa mietintöä. Kiitos. Bien, euh, il doit être 17h, 17h01, donc euh, nous sommes à l'heure. Kello on nyt 17.01. Olemme siis ihan aikataulussa. Tämän iltapäivän toista puoliskoa varten aihe on jälleen äärimmäisen tärkeä. IMKO-valiokunta on nyt tuottanut tutkimuksen, jolla pyritään arvioimaan, mitä kustannuksia tulee, jos Schengeniä ei ole. Monet meistä tuskautuneena näkevät, kuinka taas näitä väliaikaisia rajoja pystytetään. Toivomme, että nämä ovat väliaikaisia, kun kyseessä on Euroopan unionin sisärajat. Tämä onkin tässä on nyt ehkä osa Euroopan hanketta kokonaan kyseenalaistettu, mutta emme käynyt mitään yleistä keskustelua Euroopan parlamentissa näistä eri näkökohdista, vaan olemme täällä sisämarkkinavaliokunnassa, joten meillä on oikeus esittää kysymys. Niin mehän tiedämme, että tällaisesta pelkkää haittaa sisämarkkinoille ja nyt kiinnostaa tietää, missä määrin näin on. Tutkimuksen on täydennetty LIBE-valiokunnan pyytämää tutkimusta, jossa keskityttiin pikemminkin oikeudellisiin näkökohtiin ja muihin henkilöiden liikkumiseen liittyviin näkökohtiin. Meitä kiinnostaa lähinnä tavaroiden ja palveluiden liikkuvuus, millaisia esteitä ja minkä verran dynamiikka tästä heikkenee. Meillä on tässä heti tutkimuksen esittely. Et, euh, mes collègues et moi, nous allons avoir euh, loisir et la possibilité... Kollegalle meillä on mahdollisuus kommentoida tutkimuksia ja esittää kysymyksiä niihin. Tutkimuksen lopullinen versio on sitten saatava, saatavina vasta, kun prosessi on saatettu loppuun asti. Jos oikein ymmärsin. Tässä oli kolme skenaariota, jota tarkasteltiin ja niiden kustannuksia. Lähtökohta on nykytilanne, jossa on ryhdytty joitakin rajoja sulkemaan ja sitten viimeisenä olisi ääritilanne, jossa täysin palautettaisiin sisärajat Euroopan unioniin. Haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka ovat tulleet paikalle tänään iltapäivällä. Erityisesti haluaisin ketään tohtori Matias Lökeä. Hän on ulkoinen asiantuntijamme tässä valiokunnassa ja annan hänelle aivan pian puheenvuoron. Hän on vanhempi tutkija Kiilin maailman talouden tutkimusinstituutissa ja myös Kiilin yliopiston kansantalous- ja sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden laitoksen varaprofessori. Sitten meidän on Astrid Vorum. Hän on Euroopan parlamentin tutkimusyksiköstä Euroopan lisäarvon arviointiyksikön päällikkö. En tiedä, onko tämä järjestys teille sopiva järjestys. Jos näin on, niin annan puheenvuoron tohtori Matias Lökille. En tiedä, olenko mahtanut osata lausua hänen nimeään oikein. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Se, mitä minä tässä puheenvuorossani haluaisin nyt tehdä, on heijastella tämän Tim Bremensin ja Mobil Löövenin kanssa yhdessä puhua tästä metodologiasta, miten nämä arviot on tehty, eh, ei Schengenin kustannuksista. Sitten puhua tietyistä arvioinneista jota Löövenin Transport Mobility on tehnyt tämän metodologian pohjalta ja sitten viitata muihin tutkimuksiin, joita on tehty, jotta antaisin kattavan kuvan siitä, miten me voimme miettiä, mitä ei Schengen mahdollisesti maksaa. Ja lopuksi puhun myös, mitä voidaan tehdä asialle, ottaen huomioon, että me tiedämme, että tämä on kustannus ja miten voimme vakuuttaa jäsenvaltiota palaamaan Schengenin täyssääntöihin mitä mahdollisia etuja tästä jäsenvaltioille on. Meillä ei ole paljon aikaa, joten menen suoraan asiaan. Um, and one more slide, please. Um, the methodology. Metodologiaan liittyy kaksi askelta. Ensinnäkin meidän täytyy miettiä, kun me tiedämme, että Schengenin rajavalvonnat äh, aiheuttavat kustannuksia ihmisille, rekat pysähtyvät, tulee myöhästymisiä, tämän kaiken me tiedämme. Joten meidän täytyy miettiä, kuinka paljon äh, tämä lisää kansainvälisen kaupan kustannuksia liittyen näihin äh, ajoneuvojen tarkistuksiin ja henkilötarkastuksiin. Toisekseen, kun me tiedämme, mitä rajavalvonta maksaa, niin sitten voimme miettiä, miten tämä siirtyy sitten kuluttajalle tuleviin kustannuksiin, joten mikä on muutos kuluttajien tuloissa eh, näiden rajavalvontojen vuoksi. Ensin tästä ensimmäisesti, koska tässä on vaihtoehto. Monet eh, tutkimukset laskevat eh, raja tarkastuksen kustannukset kaupalle ihan laskemalla yhteen, jota minä kutsun askelle ykkös, 1A askeleeksi tai alhaalta ylös. Eli katso kauanko rekka seisoi rajalla ja sitten laskemme euromäärän tälle menetetylle ajalle ja sitten tämä kaikki lasketaan yhteen. Tämä on yksi lähestymistapa. Toinen on sitten miettiä, että onko tämä todellakin, kattaako tämä jo kaiken. Ja silloin katsomme ekonometrisesti tätä vaikutusta, joka Schengenillä on ollut kahdenväliseen kauppaan Euroopassa historiallisten tietojen pohjalta. Voimme palata ja katsoa, miten paljon tämä on vaikuttanut bilateraaliseen kauppaan ja lisännyt sitä. Sitten me voimme sen, sitä arvioida. Ja sitten meillä on vaihtoehtoinen arvio siitä, kuinka paljon kansainvälinen kauppa vähenee rajavalvonnan vuoksi. Toinen eh, metodologia ei ole niin eh, merkityksellistä, koska tässä ei ole niin paljon eh, konvergenssia näiden mallien välillä. Millä tavalla nämä kustannukset siirtyvät kuluttajien kustannuksiin. Miten me voimme tehdä näitä alhaalta ylös? Askel 1a arvioita näistä kustannuksista, joita syntyy myöhästymisestä. Te ette kykene näkemään tätä taulukkoa välttämättä, mutta ehkä te näette, että siinä on kaikki EUn jäsenvaltiot tuossa otsakkeiden yläosassa. Ja tässä tauluk- tästä taulukosta näkee, kuinka monta rekkaa kustakin jäsenvaltiosta ajaa toiseen jäsenvaltioon. Transport and Mobility Lööven on tehnyt tämän saman taulukon henkilöautoille ja busseille. Ja sitten tehdään vaihtoehtoisia arvioita siitä, kuinka kauan nämä ajoneuvot äh, ovat jumissa kullakin rajalla. Jos äh, siellä on äh, tarkastuksia. Aina on vaihtoehtoisia arvioita 10 tai 20 minuuttia autoille, 30-60 minuuttia linja-autoille ja rekoille. Ja sitten on eri arvioita eurossa jota, vois, jota sitten niin euromääräisesti voidaan arvioida, mitä se maksaa, että se rekka seisoo siellä. Henkilölle maksettava palkka 30 euroa per tunti, kuin jos on kysymys työmatkailusta. Tässä taulukossa kaikki on laskettu yhteen. Eli mikä on näiden, va, tämän valvonnan kustannus? Jokaisessa sarakkeessa on se maa, joka toteuttaa tämän valvonnan. Ja mikä on innovatiivista, on se, että me tiedämme myös, mitkä maat kantavat nämä kustannukset, koska te ette nyt näe tätä, mutta ensimmäinen maa on luonnollisesti Itävalta, joten ensimmäinen kohta tässä osoittaa, mikä on se maksu, jos Itävalta ottaa täyden äh, valvonnan käyttöön. Ja se on noin 400 miljoonaa euroa vuodessa. Käy ilmi, että Itävalta itsessään kantaisi äh, tästä kustannuksesta vain 100 miljoonaa, kun taas sitten Saksa ja Italia kantaisivat suurin osan lopuista. Syy on se, että Itävalta on transitmaa, joten sen lävitse menee paljon liikennettä Italiasta Saksaan ja toisinpäin. Tämä osoittaa hyvin kuvaavasti sen, että nämä kustannukset leviävät usean maan kesken. Tämä on tärkeää nähdä ja minulle tämä oli ensimmäinen uutuus, joten olen hyvin iloinen, että tämän tein. Tämä on hyvä esimerkki tästä STEP 1 A-menetelmästä, eli alhaalta ylös ja lasketaan yhteen kustannusten hinta. Sitten tässä on sarake, jossa on kokonaiskustannukset ja siitä te näette tuolta alhaalta se on 5 miljardia euroa joka on kokonaiskustannus, mikäli kaikki 28 maata ottaisivat kattavat, kattavan valvonnan kaikilla rajoillaan 5 miljardia euroa vuodessa. EUn sisäinen kauppa on noin 3000 miljardia euroa vuodessa. BKT EUssa on noin 12 000 miljardia. Joten tämä on loppujen lopuksi hyvin pieni summa. tietysti voisi kysyä, no onko tässä kaikki? Onko ok sanoa, että katsotaan keskimääräinen aika, joka, jonka ajoneuvo odottaa ja tämä on sitten hyvä keino laskea kustannus? No ei. Myös tiedän, että minä seison liikenteessä puoli tuntia. Voin ajaa sen ympäri tai voin sopeutua siihen, mutta jos en tiedä, olenko rajalla viisi minuuttia vai kaksi tuntia, niin silloin tämä kokonaiskustannus on paljon pitempi, koska silloin minä voisin jo miettiä muuttamista. Jos liian usein jumiudun kahdeksi tunniksi, niin se ei toimi. Ja sama on rekkafirmoille. Niin ne täytyy varata rekan purkaminen. Ja jos ne tulevat liian myöhään, tai jos ne tulevat liian aikaisin, niin silloin ne todellakin joutuvat seisomaan. Eli tämä yleinen keskimääräinen myöhästyminen ei ole se tärkein. Ekonomistit ovat sanoneet, että me voisimme katsoa, mikä hengeni vaikutus kaupalle on ollut. Kuinka paljon bilateraalinen kauppa on lisääntynyt Schengenin ansiosta? Tässä haluaisin keskittyä nyt Münchenin instituutin tutkimukseen, joka on tarkempi. Jokainen Schengen-raja jossa on bilateraalisia maa pareja. Siinä kauppa on lisännyt 2,7 prosenttia. Tämä merkitsee Ranskalle ja Saksalle että kauppa olisi lisääntynyt 2,7 prosentilla. Puolan ja Portugalin kauppa joutuu ylittämään neljä Schengen-rajaa, joten se olisi kasvanut sitten neljä kertaa 2,4 prosenttia. Ja sitten tästä arviosta kuljetaan taaksepäin tähän hypoteettiseen ad valorem kustannukseen – josta pääsimme eroon Schengenin vuoksi. Eli miten paljon nämä kustannukset ovat vähentyneet niin, että kauppa kasvoi 2,7 prosenttia maille, jossa on vain yksi rajavälissä. Tässä on erilaisia arvioita siitä, miten ne kaupan esteet vaikuttavat kaupan volyymeihin – mutta näette, että lisäys on 0,4 ja 0,9 prosentin välillä. Äh, kustannusten lisäys äh, rajaa kohden voidaan arvioida 0,4-0,9 prosentin suuruiseksi. Ja äh, palveluissa tämä vaikutus on hieman suurempi. Joten nämä raja, tämä rajavalvonta, tavallaan tällainen non-Schengen, lisää kustannuksia bilateraaliselle kaupalle ainakin 0,4 prosentilla, mahdollisesti enemmällä, jokaisella Schengenin ylitetyllä rajalla. Se on jo sitten huomattavasti enemmän kuin tämä 5 miljardia euroa, josta puhuin tässä aikaisemmin, joka on noin 0,1 prosenttia kaupan arvosta joten kustannukset ovat enemmän kuin mitä nämä alhaalta ylöspäin arviot, arvioivat. Seuraava kysymys onkin sitten, mitä tämä tarkoittaa kuluttajille, mitä tämä merkitsee? Jotkut tuotteet ovat kalliimpia, jotkut halvempia. sisältö muuttuu myös äh, kotimaan tuotteita, kotimaisia tuotteita ehkäpä tuotetaan enemmän, eli paljon asioita tapahtuu. Ja sen vuoksi tarvitaan tämmöisen yleisen äh, mallin, joka huomioi koko talouden, jos me haluamme tarkastella tätä. Jos palataan tuohon aikaisempaan kuvaan, niin toinen suuri kysymys mihin rajoihin tämä vaikuttaa, nämä valvonnat. Kun katsoo, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet, eivät kaikki jäsenvaltiot ole täysin kattaneet kaikkia rajojaan rajavalvonnalla. Esimerkiksi Saksassa kysymys on rajasta Itävallan suuntaan. Itävallassa on kysymys rajoista Slovenian suuntaan ja tulevaisuudessa Italian ehkä. Joten meidän täytyy olla varovaisia siinä, millä tavalla valtiot uskoaksemme toimivat. Sitten meillä on tämä skenaario kolme, jossa maat käyttävät valvontaa näillä pakolaisreiteillä etelästä pohjoisempaan päin. Ja tässä on erilaisia arvioita kustannuksista todellisissa tuloissa on alle 0,1 prosenttia. Tämä koskee sekä Saksaa että Itävaltaa. Jos arvioidaan realistisesti, että rajavalvonnat ovat rajallisia tietyille rajan osille, jossa on tietty turvallisuusongelma, niin silloin kustannus kuluttajille on kohtuullisen pieni. Mutta jos kaikki valvoisivat kaikkea, kaikkia rajoja, silloin on kysymys skenaariosta kaksi. Silloin kustannus on 0,4 prosenttia, joka on jo huomattavasti merkittävämpi. Joten hyvin paljon riippuu siitä, miksi maat valvovat rajoja ja mitä ne haluavat sillä saavuttaa. Ja jos Schengen kylmästi yllättäisi, niin tämä olisi kustannustaiset huomattavasti korkeammat kuin tällaiset kohdennetut Selkäsi Selkäsitteessä on kustannus. Se ei välttämättä ole valtava, mutta kustannus on olemassa. Joten kysymys onkin enemmän se, että miksi maat tekevät näin. Haluatko, maat palata, miksi maat eivät palaa täyteen Schengen sääntötilaan? Jotkut katsovat turvallisuustilannetta, Ranska ja Belgia, Belgia terrori jälkeen Skandinavian maat ovat sanoneet, että ei maahan voi noin vain saapastella sisälle rajoittamattomasti pakolaisista siis. Ja että jotain on tehtävä. Saksassa puhuin hallituksen edustajalle, joka sanoi, että emme me käännä, käännytä pakolaista. Jos joku tulee ja haluaa hakea turvapaikkaa Saksasta, niin silloin otamme vastaan tämän hakemuksen, mutta ei meillä voi olla miljoonaa ihmistä niin kuin 2015, jotka vain kävelevät maahan sisälle. Tämä on ihan puhtaasti turvallisuuskysymys, tämä on poliisikysymys. Ja näin me tulemme hoitamaan asiaa. Joten kysymys on loppujen lopuksi siitä, haluammeko me palata täyteen Schengeniin. Jos näin, niin silloin meidän täytyy turvata ulkorajat kunnolla. Meidän täytyy puhua ulkorajojen hallinnasta. Kun meillä on täysi ulkorajojen hallinta, silloin on turvallista jälleen kaikille maille palata täysiin Schengen-sääntöihin. No sitten hieman lopuksi, mitä voidaan tehdä? Koska jos meillä on täysi ulkorajojen hallinta ja yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, se on suuri haaste, ja sitten ihan nopeasti, mitä me voimme tehdä. Yksi asia on infrastruktuuri. Monet valvonnoista on tehty hyvin improvisoidulla tavalla. Luonnollisesti tämä antaa myös tietynlaisen merkin. Maat, jotka eivät rakenna infrastruktuuria, eivät usko siitä, että tämä on pysyvää, koska ne eivät rakenna infrastruktuuria. Toisaalta, jos tämä pitkittyy, ilman kunnon infrastruktuuria, jos esimerkiksi moottoritien ja liikenne rajoitetaan yhteen kaistaan ja näin, niin se ei ole hyvä. Eli vaikka kaikki olisi väliaikaista, niin tarvitaan kunnon infrastruktuuria, niin että voidaan minimoida viivästymiset. Ja sen lisäksi meidän täytyy tukea niitä maita, joissa ulkorajojen valvonta on toteutettava. Niitä ei voida jättää yksin sen vastuun kanssa, johon liittyy myös hyvin paljon pakolaisia ja pakolaisten prosessointia. Jos meillä on rajaton Schengen-alue, silloin ulkorajan täytyy olla kattavasti turvattu ja se on kaikkien vastuu. Kiitos ja odotan mielenkiinnolla kysymyksiänne. Merci beaucoup. Suuret kiitokset tästä. Tässä lykkää seuraavana puheenvuorona puheenvuoron Astrid Vorumali. Schengen. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä tämä tutkimus EPRSn e, Euroopan lisäarvo yksikkö on arvioinut, mitä vaikutuksia sisärajan tarkastuksesta olisi ja pyrkinyt kvantifioimaan Schengenin puuttumisen seurauksia. Me, meillä on todella tämä e, kalvolla näkyvä aihe. Eli mitä vaikutuksia lähtökohdaksi olemme päättäneet tarkastella, mitä hyötyä on sisämarkkinoista, jos ei ja Schengenin sopimus on merkittävä lisää. Artiklan 6, artiklaan 26 Euroopan unionin perustamissopimuksessa sillä helpotetaan ne Euroopan sisäisiä kauppavirtoja ja vahvistetaan tilannetta. 2016 tutkimuksessa annettiin selkeää näyttöä lisäarvosta, jota tulee Schengenin alueelta. Sitten seuraava kalvo. Puhujalla on varsin kova vauhti, huomauttaa tu- tulkki. Todella lisäarvoa tulee ja mitattavia hyötyjä tulee eri tahoille rajoittamasta sisämarkkinoista. Meillä on neljä vapautta, jotka mahdollistavat resurssien tehokkaamman sijoittamiseen ja niin se vaikuttaa myönteisesti talouksiin ja työmarkkinoihin. Työ, tuottavuus lisääntyy ja laajemmat markkinat ähm, tuovat myös mittakaavan etuja. Tänä päivänä näin, nämä edut ovat äh, kyseenalaistettu sisämar- sisärajojen tarkastuksilla, vaikka ne ovat väliaikaisia, ne aiheuttavat äh, vaikeuksia mm, tavaroiden palvelujen liikkuvuuteen. Millaisia vaikutuksia näillä siis olisi? Kolmenkertaisia vaikutuksia. Ensinnäkin rajat aiheuttaisivat suoria kustannuksia ja heikentäisivät viimeisen 20 vuoden aikana saavutettuja ja etuja ja varentaisivat tulevat edut, kuten tämä valikunta tietää. Sisämarkkinoihin sisältyy vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, kun kuluttajat, ylitykset ja yhteiskunta kaiken kaikkiaan kärsisi eri alueilla. Ja tästä tulisi merkittäviä kustannuksia EU-talouteen pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen mukaan meillä on neljä sektoria, joihin tämä vaikuttaisi eniten, jos raja otettaisiin käyttöön. Ensinnäkin 1,7 miljoonaa mm, rajatyöntekijää kustannukset mm, merkitsisivät heille elämänlaadun heikkenemistä myös alueelliset työmarkkinat eh, eivät olisi enää niin monipuolisia ja olisivat jäykempiä. Sitten matkailu, kun aikaa hukattaisiin rajoilla, lyhyet vierailut, erityisesti päivävierailut vähenisivät, kun aikaa menetettäisiin rajoilla ja tästä tulisi myös mahdollisesti viisumipolitiikkaan pirstoutumista ja tämä merkitsisi suuria menetyksiä teollisuudelle, matkatalouteollisuudelle. sitten tavaroiden kauppa. Tästä puhuttiinkin jo aikaisemmin. Rekka jonojen hitaus toisi kustannuksia, mikä toimitukset olisivat enää niin helposti ajallaan perillä. Liikennesektorin lisäksi vaikutuksia voidaan aloittaa, odottaa kaupan volyymissa. Logistisella sektorilla hinnat luultavasti nousevat ja näin ollen kulutus vähenee menetetään myös hintakilpailukykyä. Ja edelleen tämä vaikuttaa suoriin ulkomaisiin investoihin ja yritysten sijoittautumispäätöksiin. Neljäs ala on vähän pitkäaika aikaisempi. Jos yksi tai useampi maa keskeyttää Schengenin, niin tämä vaikuttaa kielteisesti rahoitusmarkkinoihin mahdollisesti. Ja voidaan ajatella, että nämä maat eivät enää kuulu EUn ytimeen näin ollen valtion velkaa korko luultavasti nousee ja niitä voidaan pitää riskaapelempänä maina ja voidaan joutua pyytämään kompensaatiota riskin kasva, kasvaessa. Jos näin ollen myös muihin omaisuuserintämä voi vaikuttaa muun muassa korkotasoihin, jota kun ajatellaan yritysten ja kotitalouksien lainoja. Ja tällähän on kielteinen vaikutus reaali- tai talouteen kaiken kaikkiaan sitten tuloksista. Kun katsotaan Schengenin puuttumisen vaikutuksia katsomme kahta, kahta että Ensinnäkin kahden vuoden keskeytys, joka vastaa laillisia aikarajoituksia, joita nykyisessä Schengenin sopimuksessa on, tai sitten toinen skenaario koski Schengenin sopimuksen lopullista keskeyttämistä ja päättämistä. Meillä oli tässä kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin, että rajallinen määrä valtiota keskeyttää Schengenin tai kaikki jäsenvaltiot. Eli meillä on neljä mahdollista kaiken kaikkiaan tässä tarkastelun alla. Seuraavassa kuvassa on nämä neljä skenaariota. Tämä on ehkä vähän vaikea lukea, pahoittelen sitä. Mikäli Schengen keskeytetään, jäsenvaltioiden olisi tietenkin kustannettava maarajojen palauttaminen. Tämä maksaisi keskimäärin 17 euroa henkeä kohti. Kaikille jäsenvaltioille Schengenin alueelle tämä johtaisi 7,1 miljardiin koko Schengenin alueella. Nämä ovat komission äh, laskelmia vastaavia suurin piirtein eri skenaarioista. Ensinnäkin tämä kahden vuoden Schengenin keskeytys ensimmäisessä tapauksessa, jossa vain rajallinen määrä jäsenvaltiota tämän äh, hyväksyy. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, kun meillä on näitä yksityiskohtia käyty läpi aikaisemminkin. Ensinnäkin rajatyöntekijät kärsivät ajat, odotusajat lisääntyvät, rajamatkailu vähenee ja liikennesektori tämä vaikuttaa, koska, koska rahtikuljetukset joutuvat sitten tullitarkastukseen. Katsomme tilanteessa seitsemässä maassa. Itävaltaan tämä vaikuttaisi eniten, koska se on kauttakulkumaa, tärkeä koulu, kauttakulkumaa ja monet ihmiset käyvät eri maissa töissä eikä omassa asuinmaassa. Sitten tämä ensimmäisessä skenaariossa viivästykset ja hankaluudet johtuen tarkistuksesta ovat suuri vaikutus. Toki matkailunkin tämä vaikuttaisi. Seitsemässä valtiossa puhutaan noin viidestä miljardista eurosta kahden vuoden aikana. Sitten tämä toinen tapaus, eli kahden vuoden keskeytys kaikille jäsenvaltioille edelleen samoihin sektoreihin. Tämä vaikuttaa rajatyöntekijät 1,7 miljoonaa Schengenin työntekijää joutuisi sietämään viivästyksiä. 13-14 minuuttia tästä tulee 4,6 miljardin kustannukset vuosittain matkailuun. Tämä myös vaikuttaa lyhyet oleskelut ja rajamatkailu vähentyy. Tämä vaikuttaisi kaikkiin jäsenvaltioihin. Ja sitten ma- maantie rahdit, rahdikuljetuskustannukset nousisivat vuosittain 7 miljardiin ainoastaan liikennesektorilla ja kulutussektorilla. Yhteenvetona kokonaiskustannukset näille eri tahoille kahden vuoden rajo- keskeyttäminen kaikissa jäsenvaltioissa johtaisi 51 miljardiin euroon kahden vuoden aikana. Tämä koski siis kahden vuoden keskeytystä. Sitten katsotaan Mikäli Schengen lakkautettaisiin kokonaan kymmenen vuoden aikana, näin saadaan pitkän aikavälin perspektiiviä. Kymmenen kymmenessä vuodessa makrotaloudellisia vaikutuksia voidaan odottaa, kun katsotaan sitä, että meillä on rajallinen määrä jäsenvaltioita, jotka keskeyttävät Schengenin soveltamisen. Aina aikaisemminkin sanoin, että rahoitusmarkkinat saattaisivat tulkita tämän merkinä siitä, että nämä maat eivät enää ole sitoutuneita olemaan EUn ytimessä – nämä valtion velkakorot nousisivat ja mikäli kriisi tai epävakaustilanne koittaa, niin markkinat saattaisivat pyytää kompensaatiota koske, äh, lisäämällä ja kasvattamalla äh, maksukyvyttömyysriskin kustannuksia. Jos mukana on emu-maita, emu-maiden pitäisi mahdollisesti maksaa ylimääräisiä korkokustannuksia – Tämä koskee siis rahoituspuolta. Kustannuksia tulee myös, jotka koskevat kasvua. Mikäli, mikäli valtion velkaa kallistuu, niin siitä tulee korkeampia korkoja kaikkialle talouteen, erityisesti yrityksille ja kotitalouksille. Ja tämä luultavasti johtaisi siihen, että investoinnit vähenisivät ja BKT ei nousisi niin nopeasti. Jos katsotaan tätä tilannetta, jossa harvemmat jäsenvaltiot keskeyttävät pitkäksi aikaa Schengen, niin meillä on kahden tyyppisiä lukuja. Ensinnäkin vaikutukset BKT. BKT-menetykset ovat jopa 70 miljardia seitsemälle maalle kymmenen vuoden aikana. Tämän lisäksi, mikäli kriisi tulee näissä maissa, tulisi vielä lisää kustannuksia miljardikaupalla riskin kompensaatio, kompensoimiseksi. Sitten lopullinen skenaario, joka koskee Schengenin täydellistä keskeyttämistä kymmenen vuoden jälkeen kustannukset olisivat johtuvia lähinnä rajoituksista matkailuliikenteen ja rajatyön ajan ajanhukaan. Tämä vaikuttaa erityisesti e- EUn sisäiseen kauppaan, siihen se vaikuttaisi suuremmin. Tietenkin tämä vaikuttaa kasvuun ja talouteen. Millaisia kasvuvaikutuksia meillä sitten olisi? Mikäli Schengen tote- täysin lakkautetaan, sen, sen sijoittajat voisivat mm, tulkita niin, että, maatel- että Euroopan unionin hanke on kokonaan haudattu. Se ei enää ole sitten niin hyvä investointikohde kuin aikaisemmin. Tämä sitten vaikuttaisi rahoitusvirtoihin ja suurin ulkomaisiin sijoituksiin ja saattaisi mahdollisesti myös vaikuttaa kaastuun. Jos nämä kaikki elementit kasataan yhteen, ajatellaan kaikkien jäsenvaltioiden Schengenin lakkauttamista, tästä saattaisi tulla jopa 0,14 prosentin BKT-menetykset vuosittain. Ja tämä johtaisi jopa 230 miljardin menetyksiin 10 vuoden aikana. Sitten seuraava kalvo. Siellä on nämä neljä skenaariota, jossa on siis vain muutamat maat, jotka jäävät pois muutama äh, lyhyemmäksi ajaksi. Ja nämä muutkin skenaariot nähtäville. Johtopäätöksenä. Kuten sanoin aikaisemmin, Schengenin sopimu, sopimus on tärkeä äh, täydennys sisämarkkinoille. Se on äh, lisännyt sisämarkkinoiden hyötyä – jos vapaa liikkuvuus ristetään sisämarkkinoilta, siitä luultavasti aiheutuu merkittäviä kustannuksia. Ne eivät ole ehkä niin merkittäviä, niin kuin tutkimukset ovat osoittaneet, mutta ne ovat kuitenkin merkittäviä ja vaikuttaisivat kuluttajiin ja yrityksiin ja kansalaisiin vaikutus, että ei, ei, ei olisi samanlainen kaikissa valtioissa. Tietenkin kaikki se vaikuttaisi, mutta toisiin enemmän kuin toisiin. Mainitsin nämä se, näistä seitsemästä maasta Itävallan, ja se eniten vaikuttaa. Vielä lopuksi toistaisin, että Schengenin areella koko äh, kaikkien rajavalvonnan käyttöönottaminen johtaisi 51 miljardin kustannuksiin, mikäli Schengen keskeytetään kahdeksi vuodeksi ja mikäli kyseessä on pysyvä keskeytys ja lasketaan 10 vuoden kustannukset, ne olisivat 230 miljardia. Vielä lopuksi haluaisin mainita, että näiden löydösten lisäksi on merkittäviä epäsuoria kustannuksia, mihin ei ole mitään malleja. Voisin mainita niistä joitakin. Ensinnäkin menetetään luottamus euroon, jos jotkut maat lähtevät tästä tulee valtavia valtava vahinko on myös koko tälle Euroopan unionin hankkeelle. Schengen on ollut sen merkittävin symboli. Kiitoksia. Tutkimuksen soveltamisella oli aika rajallinen, koska meillä oli aikapaineita. Tietenkin tarvittaisiin parempaa mallintamista ja, ja pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia voitaisiin myös tutkia, mutta siihen tarvitaan enemmän aikaa. Toivon, että yritätte tämä, ymmärrätte tämän, jos imco valiokunta toimii. Toivoo EPRS mielellään vielä vielä todella tällaisia Schengenin puuttumisen kustannuksia teidän laskea. Äh. Kiitoksia. Olen Öö, kyllä usein ymmärtänyt nämä metodologiset vaikeudet, joita täällä hyvin esittelitte. Edustaja Schwab, haluatteko käyttää puheenvuoron? Koelio ensin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää tutkijoita IPOLia ja EPRS näistä tutkimuksista. Haluaisin sanoa kolme, kysy- kolme asiaa. Minulla ei ole yhtään kysymystä. Kolme kommenttia siis. Ensimmäinen. Minun mielestäni tämä ei ole mikään uutinen. Se merkitsee sitä, että usein vuosi sitten kun tutkimme niitä kustannuksia aiheutuisi siitä, jos meillä Euroopan unioni ei olisi. Ja sisämarkkinoista puhuttiin. Silloin tiesimme, että liikkumisvapaus on, on oleellinen Euroopan vauraudelle. Eli kun meillä on edessämme ongelma Schengenin kanssa, ne kustannukset, jotka aiheutuvat, jos Schengen ei olisi, jotka täällä osoitettiin aivan selkeästi, osoittavat, että monta vuotta sitten ne olimme oikeassa, kun puhuimme, mitkä kustannukset aiheutuisivat siitä, jos Euroopan unioni ei olisi että meillä täytyisi olla avoin Eurooppa ja tätä toista päätelmää täytyisi soveltaa nyt. Toinen kommentti on se, että luonnollisestikin on kustannuksia. Tutkijat puhuivat niistä erittäin tehokkaasti. Uusien, uuden valvonnan kustannus, rajoilla aiheutuvat kustannukset, kustannukset, jotka vaikuttavat kauppaan, ajan hukasta aiheutuvat kustannukset, kustannukset, jotka koskevat matkailua, myös rahoitusmarkkinoita. Ne, jotka sanovat, että äh, kustannuksia ei ole, me ovat väärässä. Meillä on selkeästi ongelma. Aivan liian usea ja liian paljon kustannuksia olemassa ja meidän täytyy niihin puuttua. Se merkitsee sitä, että meidän näkemyksistämme, meidän näkökulmastamme katsoen Kysymys ei ole pelkästään ideologisesta kannasta, ei pelkästään, koska olemme eurooppamielisiä tai olemme liikkumisvapauden kannalla, että haluamme pelastaa Schengenin. Me arvioimme sitä, mitä kustannuksia aiheutuu Schengenin menettämistä. Ja loppukommenttini on, että näiden taloudellisten elementtien pohjalta, ei pelkästään tutkimusten tulosten pohjalta, vaan myös nämä epäsuorat kustannukset, johon viitattiin, Schengenin tuhoaminen ei todellakaan ole mikään ratkaisu. Meillä on ongelmia, joihin täytyy vastata, mutta ratkaisu ei todellakaan ole Schengenin tuhoaminen, koska vaarana ei ole pelkästään se, kuten todettiin, että yksi näistä kaikkein suurin, että tuhotaan yksi suurimmista eurooppalaisista hankkeista, vaan että tämä talouskriisi, joka meillä on edessämme, vain kasvaa siitä syystä, että Schengen ei olisi. Eli se ei ole mikään ratkaisu, meidän täytyy suojata Schengeniä. Ja nyt meillä on enemmän argumentteja tuon taisteluun. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. moi Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä esityksistä, molemmista tutkimuksista ja, ja nimenomaan näistä arvioista. Ja olen samaa mieltä Carlos Kuelion kanssa, joka tulee siis Portugalista. Näillä luvuilla voimme tehdä selkeäksi, miten tärkeää Euroopan sisämarkkinoille ja Euroopan kansalaisille on se tosiasia, heidän ei tarvitse aikaisemmilla sisärajoilla enää odotella. Tämä ei ole mikään itsestäänselvyys ja se tosiasia, että ei tarvitse odottaa, tuo myös kustannushyötyä, makrotaloudellisia hyötyjä. Ja sehän osoittaa, että meidän täytyy myös puhua eurooppalaisessa keskustelussa pakolaisista, mutta me olemme sinä ottaneet huomiota vain puke- turvallisuusnäkemyksiä, jotka toki on tietenkin ratkaistava. Mutta samanaikaisesti emme ole laskeneet, että ähm, mitä tapahtuu, jos me lähdemme hakemaan ratkaisua sisärajoista. Viime kuukausina äh, monet jäsenvaltiot ovat yrittäneet pitää sisärajoja auki ja siitä huolimatta löytämään ratkaisun äh, pakolaisongelmaan. Ei voi kuin toivoa, että kaikki jäsenvaltiot huomioisivat että nämä kustannukset. Meillä kaikilla täytyy olla intressi siinä, että sisämarkkinat säilyvät avoimina. Ja pitkällä aikavälillä tämä tapahtuu vain, jos me suojelemme ulkorajoja niin hyvin, että ei synny turvallisuusongelmia. Sen vuoksi kaikki liittyy kaikkeen. Ja oli hyvä, että me saimme tämän tutkimuksen nyt olisi ollut hyvä, että me olisimme eh, saaneet sen jo silloin, eh, kun koko tämä keskustelu käynnistyi. Minusta meidän pitäisi nyt miettiä, millä tavalla me jatkossa, eh, kun syntyy tällainen ajankohtainen ongelma tai asia, että pitäisi saada nopeasti vastauksia. Ja sitten meidän työ, työ, työmme ei näy lehdistössä ollenkaan, vaan joku muu saa kunniaan, kun on ollut nopeampi. Kiitokset tästä esittelystä. Merci Andreas. Kiitos Andreas. Koska tässä nyt on vähän aikaa käytettävissä ja meitä niin valtavan monta meppiä täällä paikan päällä ei ole, niin minäkin esittäisin muutaman havainnon. Tekniset ja tieteelliset huomiot mielestäni kannattaa erottella poliittisista sellaisista. Tieteellisellä puolella minulla on kaksi kommenttia. Ensimmäinen niistä, kun pohdin näitä kysymyksiä, niin olen sitä mieltä, että meillä on aina mielenkiintoista tarkastella tätä vastakkaista tilannetta kokeellisesti. Ja esimerkiksi verrata vaikkapa Manner-Eurooppaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan – Ja äh, haluaisin esittää ihan selkeän esimerkin alueesta, joka ei kuulu Schengeniin, jossa on siis hyödykkeiden ja ihmisten valvontaa, jota on muuten myös vahvistettu, ei terrorismin vuoksi, vaan pakolaiskriisin vuoksi. Ja mielestäni olisi mielenkiintoista nähdä, että kun pohditaan rajavalvonnan käyttöönottoa Schengen-alueelle, katsoa sitä, mitä tapahtuu Euroopan unionin sisällä niissä paikoissa, joissa aina valvonta on ollut olemassa. Ja tässä kysymys on myöskin erittäin suurista ihmisvaroista. Mehän tiedämme, yhdistynyt kuningaskunta maahan tuo valtavasti teollisuustuotteita Minä puhun näistä yhteyspisteistä, jotka usein ovat Ranskassa tai Belgiassa, mutta se työ on myös muita, muista maista, kauempaa Euroopan unionista. Ja mielestäni olisi mielenkiintoista katsoa tällaista tilannetta, joka vähän ikään kuin haastaa tämän teidän äh, Schengen-teesinne äh, tarkastelemaan tuota nimenomaista paikkaa. Toinen kohta koskee tätä menetelmää. Uskoisin, että ei ole juurikaan todennäköistä, että me täysin luopuisimme Schengenistä. Käsittääkseni kaikkein huonoin tilanne jos Schengen kyseenalaistetaan, on se, että otetaan tällaisia naapurussopimuksia käyttöön. Eli ei siirrytä käyttämään sisärajoja kaikkialla yh, aivan yhtäkkiä. Esimerkiksi Ranska ja Belgia toteavat, että ne ovat ottaneet käyttöön rajavalvonta. Me, jotka ylitämme näitä rajoja, olemme huomanneet, että nämä, tämä rajavalvonta on satunnaista. Eli <clears throat> mielestäni olisi hyvä tarkastella nimenomaan näitä näkökulmia, jotta näkisimme vähän, mitä se merkitsee äh, sen suhteen, miten asiat voidaan hoitaa. No nyt sitten siirryn vähän tälle poliittisemmalle puolelle, tältä teknistieteelliseltä puolelta. Poliittisissa kysymyksissä ensi refleksi, kun katsoo näitä lukuja, on se, että Kustannukset ovat erittäin merkittävät ja samalla ne eivät kuitenkaan hajota Euroopan unionia. Matias Lykke esimerkiksi tässä alussa totesi, että nämä saattavat vaikuttaa huomattavilta nämä kustannukset, mutta minä uskoisin, että ne, jotka toteavat, että me emme enää halua Eurooppaa, Heille jotkut nämä teidän esittämänne skenaariot sopisivat aivan hienosti. Jos se on ei-Euroopan aiheuttamat kustannukset ja sen sijaan saataisiin kansalle turvallisuutta, sitäkin voidaan pitää tällaisena tietyn maan tahtona. Niin minun mielestäni meidän täytyy selkeästi esitellä nämä ongelmat poliittisesti katsoen – Haluan sanoa kaksi asiaa, josta ensimmäinen on se, että minusta olisi hyvä, jos sanoisitte, että mille toimialoille nämä summat kohdistuvat. Esimerkiksi kun puhutte, että kustannukset ovat 50 miljardia tai 200 miljardia. 50 miljardia, onko joku tietty yksittäinen toimiala joku kantamaan sen? Sillä sanotaan kansalaisille 50 miljardia, ne eipä se paljon meille merkitse. Mutta jos sanotaan, että se vastaa, no sanon ihan minkä hyvänsä esimerkki tässä, että se vastaa vaikka esimerkiksi juomamarkkinoita kokonaisuudessaan Euroopassa. Silloin se olisi paljon konkreettisempaa. Toinen huomioni, ja tämä on ehkä se, jota meidän täytyy poliitikkoina tarkastella erityisesti, varsinkin tässä sisämarkkinavaliokunnassa, on tämä teidän loppupäätelmänne. Eli uskoisin, että Kysymys on asenteesta ja dynamiikasta, ajattelutavasta. Rajojen uudelleen käyttöönotto välittää viestin siitä, että, että äh, viestin yri, yrityksille, kun taas kaikki me täällä ajattelemme, että Eurooppa tarvitsee lisäintegroitumista – Otan nyt tässä puheenjohtajan hatun hetkeksi päästäni ja puhun poliittisen ryhmän nimissä, johon kuulun. Ryhmässämme on paljon federalisteja, jotka haluavat viedä integraatiota mahdollisimman pitkälle. Ja tietyllä tavalla integraatio nopeuttaa tuota joustavuuden muodostumista. Eli kun ollaan avoimia, niin se antaa lisäpontta ja kun taas suljetaan rajoja, niin se jarruttaa kehitystä. Oletteko sitä mieltä, että teillä olisi tällaisia malleja, joiden avulla voitaisiin integroitia lisätä? Mutta se on tällainen tunne, joka minulla on. Toisin sanoen, meillä on täällä, kun IMKossa keskustelemme kaikista näistä eri aiheista, joita käsittelemme, meillä on usein PK-yritykset esillä tietyllä jäsenvaltion alueella, sanotaan, että, jotka sanovat, että on aivan liian vaikea mennä myymään tuotteita toiselle alueelle, koska laki ei ole, siis lainsäädäntö ei ole samaa, kuluttajan suoja ei ole samaa, emme tunne täysin kuljetus- tai jakelukustannuksia. On paljon yrityksiä, varsinkin pk-yrityksiä, jota ei, niin, ei niinkään rohkaise tämä sisämarkkinakehitys. Ja suuri osa tästä meidän työstämme täällä on nimenomaan se, että rohkaisemme näitä yrityksiä toimimaan. Teillä pyrimme kertomaan niille siitä, että niillä on mahdollisesti 500 miljoonaa potentiaalista kuluttajaa ulottuvillaan. Jos Schengeniä ruvetaan vielä rajoittamaan, niin silloin tämä, tällainen työ on yhä vaikeampaa. Eli kysymys ei ole pelkästään välttämättä näistä suorista kustannuksista, niin kauan kuin tulee tuolta päähän tipahda, niin hyvä. Vaan kysymys on tällaista lisärohkaisusta. Sisämarkkinat on taistelu, jota me tässä käymme tässä meidän valiokunnassamme päivittäin. Ja, ja siinä on erilaisia näkökohtia, jotka välittävät tämän viestin siitä, millä tavalla kykenemme toiminaan. Erityisen psykologista, erityisesti asia, jota täytyisi korostaa. Ja näin annan teille nyt seuraavaksi puheenvuoron, jotta voitte vastata tähän Niin. Ja saamme kuulla teidän vastauksenne tähän. Uh, thank you very much. Well, uh, I can I can offer a few thoughts on that. Um, there were... Kiitos, äh, voin vastata tai kertoa muutaman ajatuksen. Kertokaa, kuka te olette, mistä te tulette. No, she introduce ah, yourself. Yes, I apologize. Sorry, I understand. Anteeksi, olen Anne Luko. Olen Europe Economicsista, joka teki tästä tutkimuksesta osan. ajatuksia, mitä tuli teidän kysymyksistänne. Yksi asia, mitä haluaisin painottaa, joka on tärkeää. Me keskityimme, tai siis me huomioimme paperissamme, että luonnollisesti maat, jotka ottavat käyttöön rajat, uskovat tekevänsä sen hyvästä syystä. He näkevät siinä etuja. Me keskitymme, emme me halunneet äh, äh, kvantifioida näitä etuja, äh, turvallisuusetuja tai niin. Emme me olemme, siihen ei liity mitään taloudellista etua, vaan me keskitymme vain ei-Schengenin kustannuksiin. Me emme välitä, väitä, me olemme tehneet tarpeeksi analyysejä osoittaaksemme, että maat, jotka ovat ottaneet nämä äh, käyttöön, ovat tehneet omat arvionsa siitä. Toinen asia, jonka haluaisin sanoa, on, että meidän analyysimme ei mene kovinkaan pitkälle äh, siinä, että miten nämä kustannukset on jaettu. Jos ajatellaan esimerkiksi näitä äh, finanssikustannuksia, Kreikka on esimerkiksi yksi maa, johon tämä iskee. Kreikalla on velkojia muutenkin. Niin heillä on jo tiettyjä korkoja, että he joutuisivat maksamaan enemmän korkoja. Mutta ei ainakaan nyt matalampia korkoja. Emme nyt ole sanonut, että miten nämä jakautuvat. Sitten nämä muut ehdotukset, jotka olivat mielenkiintoista. Olisi tietenkin arvokasta, jos me saisimme tapaustutkimuksia äh, rajoilta ja niistä vaikutuksista, joita niillä on ollut esimerkiksi työmatkoihin, äh, rahtiliikenteelle. Tämä voisi olla avuksi, mutta tällaista tietoa meillä ei ollut saatavilla silloin, kun me teimme tutkimuksen. Iso-Britannia ei välttämättä ole niin relevantti, koska me tässä olemme keskittyneet maarajoihin. No Kreikkaan tämä vaikuttaa jo, Kreikalla on myös merirajoja, mutta me olemme lähinnä keskittyneet maarajoihin. Joten Iso-Britannia ei ole niin sovelias kuin muut. Ajatus siitä, että tämä jaettaisiin sektoraalisesti, tämä vaikutukset on mielenkiintoista. Voisi katsoa, mitkä sektorit tähän liittyvät. Ja tämä saattaisi elävöittää näitä tuloksia ja tehdä niistä todentuntuisempia ihmisille. Vielä yksi asia. Meidän tutkimuksemme oli enemmän tällainen step 1a lähestymistapa joista kollegat puhuivat. Se, mitä me tekisimme, jos me veisimme tätä eteenpäin, olisi, että me tutkisimme ja laajentaisimme tämän myös epäsuoriin vaikutuksiin. Eli nämä ovat kustannukset ja kantakaa nämä kustannukset. Ja niillä olisi sitten tällaisia vaikutuksia muihin. Jos minulla on vähemmän rahaa, kun odotan rajalla, silloin ostan myös vähemmän mutta pitää olla varovainen siinä, minkälaiset reaktiot moninkertaisivat näitä kustannuksia. Ja miten ihmiset reagoivat äh, asioihin. Eli on luku tai kohta, jossa lasketaan kokonaiskustannuksista ja oletetaan, että ihmiset jatkavat kuten he nyt tekevät ja että ihmiset kantavat nämä kustannukset esimerkiksi siellä rajalla, niin se on enemmänkin tällainen yläarvio kuin alaarvio, koska useimmiten ihmiset vähentävät kustannuksiaan. No okei, okay, täällä on kaikenlaisia muitakin monimutkaisia vaikutuksia, emmekä me ole niitä tässä tutkineet. Tässä oli vain muutama tällainen ajatus, esimerkiksi poliittisia ajatuksia, että ihmisillä on esimerkiksi turvallisuusetuja meillä ei ollut niin paljon aikaa tämän teossa ja, ja tämä, mitä me olemme tehneet, ei todellakaan ole viimeinen sana tässä asiassa. Jotkut ihmiset ovat saaneet korkeampia lukuja, komissiolla on omat lukunsa, mutta yksi asia, mikä oli epätavannomaista ja jota haluaisin vielä painottaa, ei pitäisi ajatella, että se, että otetaan käyttöön Schengen-rajat vain rajal osa, osassa Schengen-maita, niin se on ihan oikeastaan, että se vaikuttaisi suoraan ähm, kulujen vähenemiseen tai menon, kustannusten vähenemiseen. Mutta se antaisi myös ihmisille jonkinnäköisen merkin ja finanssimarkkinat ottaisivat tämän äh, myös vakavasti, joten tätäkään ei pidä aliarvioida. Euh, euh, halusin vain vielä vastata kysymykseenne, joka koski näitä psykologisia ja epäsuoria vaikutuksia. Mielellämme olisimme tämän ottaneet mukaan, mutta se ei ollut osa sitä, mitä meiltä pyydettiin. Jos haluatte, että tämä kirjoitetaan mukaan, niin mielellämme sen teen. Tämän halusin lisätä. Tietenkin tämä on hyvin kiinnostava näkökohta. Siihen liittyy eurossa mukana oleminen ja kulttuurivaihdot ja, ja ihmisten sitoutuminen Euroopan hankkeeseen, psykologiset näkökohdat myös, myös kolmansien maiden va- kansalaiset eivät halua tulla niin paljon Eurooppaan, koska tilanne on monimutkaistunut. Tietenkin tässä on kovin vahvoja signaaleja, joita lähetetään, jos raja lähdetään sulkemaan. Nyt annan imkovaliokunnan koordinaattorille nämä huomiot on halmi, että, että tätä ulottuvuutta ei otettu mukaan tutkimuspyyntöön. Kaikki ovat nyt käyttäneet puheenvuoroja halunsa mukaan. Second sur ce dit euh, monsieur Lilico, qui me semble extraordinairement important et auquel... Halusin vedata, vedata vielä asiaan, joka on äärimmäisen tärkeä, kun täällä mainittiin, että on ollut en ollut ajatellut. Se koskee tätä, Nous devons aussi rappeler que le... tätä ostovoima eh, kysymystä. Euroopan unionissa on kyseessä valtioiden välinen solidaarisuus. Tästä usein puhutaan talouskysymyksissä kuitenkin. Olen aivan vakuuttunut eh, nyt teidän kauttanne siitä, että Schengenistä johtuvat kustannukset, niin tehän puhuitte Kreikasta, mutta varmasti meidän pitäisi tätä vielä laajentaa. Schengenin puuttumisen kustannukset ovat sitäkin suuremmat, kun ajatellaan, että mukana on maat, jotka ovat tänä päivänä jo talousvaikeuksissa, tai maat, joissa on talous remontissa. Kyllä tämä on tärkeä asia todeta. En tiedä, kuinka se voitaisiin ottaa mukaan tutkimukseen, mutta jos jotkut maat kertakaikkiaan putoavat kelkasta, eivätkä enää pääse sieltä takaisin. Niin kyllä tämä pitää sanoa. Kyllä tämä on myös taloudellinen luottuvuus. Yksinkielteinen vaikutus Schengenin puutteesta. Ei pidä käydä niin, että että kun tämä EU BKT varmahtaisi, kun tilanne vaihtelee maasta toiseen, joku maa voi sen kestää, toisen, toinen maa ei ehkä iskua kestä. Kun puhutaan yhdistyneestä kuningaskunnasta, voisin antaa sen esimerkin siksi, että yhdistynyt kuningaskuntahan on Euroopan unionin jäsenvaltio ja on sitä mieltä, että sitä ei tämä asia kosketa, koska se ei ole mukana eurossa eikä Schengenissä. Puhun nyt vain kasvusta, en poliittisesta puusta, puolesta, vaan ainoastaan talouskasvusta. Tietenkin on ylä- ja alamäkeä, mutta kyseessä on suuri valtio, jolla on resursseja Euroopan unionissa kuitenkin kyseessä valtioiden välinen solidaarisuus. Kaikki maat eivät ole samassa kehitysvaiheessa eikä ole samalla tavalla haavoittuvia. Schengenin kyseenalaistaminen tuo nyt pöydälle takaisin jakolinjat euro, euroon Eurooppaan, ja tämäkin on tekijä, jolla on taloudellisia vaikutuksia ja ne on saatava näkyviin. Bien, euh, je pense que nos travaux sont, sont terminés. No niin, eiköhän äh, tämä ollut tässä. Täällä äh, ympäri vieressänne on kollegoita, jotka ovat myös äh, olleet mukana tutkimuksen tekemisessä. Haluaisin tervehtiä teitä kaikkia. Valiokunnan nimissä haluaisin kiittää teitä, samoin kuin kiitän teitä näistä esityksistä ymmärsimme kyllä, että tutkimuksen lopulliset tulokset ovat melkein jo valmiina ja ne pitää vielä validoida ja saamme ne hyvin pian. Tutustumme niihin huolellisesti ja kiinnostuksella ja erityisesti tässä valiokunnassa, mutta varmasti myös muualla Euroopan parlamentin sisällä yleisemmin ottaen tulemme käsittelemään näitä asioita, jotka rajoittavat, jarruttavat liikkuvuutta, erityisesti tavaroiden ja palveluiden osalta tässä valiokunnassa ja sitten kaikki, mikä liittyy sisämarkkinoihin ja sen vastustamiseen tietenkin menee Euroopan unionin tavoitteita vastaan ja myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden talouksien tavoitteita vastaan. Kiitoksia kaikille mukava jatkaa. Niin, anteeksi vielä. Minun on muistutettava vielä siitä, että ensin seuraava kokous on 23. toukokuuta 2016 iltapäivällä ja sitten 24. päivä toukokuuta koko päivä 9.12.30-15-18.30 Vicky Ford varmasti täällä sitten on paikalla taas. Tänään häntä korvasin iltapäivällä, kun hänellä on muita sitoumuksia. Kiitoksia, mukava ilta. Illan jatkoa.